Ja, liebe, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich äh, begrüßen. No niin, hyvät kollegat, tervetuloa. Tässä vietetään adventtiaikaa, rauhan aikaa ja tähän yhtenä hyvänä lisänä nämä vastuuvapautuskysymykset tulevat. Aikataulumme on melko lailla tiukka. Tulevat vaalit aiheuttavat sen, että aikaa on yksi kuukausi normaalia vähemmän. Niinpä kiittäisin kaikkia, jotka ovat mahdollistaneet sen, että komissaarin kuulemistilaisuus ja esitetyt kysymykset voidaan tänään hoitaa. Mutta nyt esityslistaan, onko siihen jotain kommentteja? Jos ei, niin voidaan katsoa esityslista näin hyväksytyksi. Kyseessä on myöskin avoin kokous ja kokouksemme menee nettiin. Ja tässä kokouksessa myös tilintarkastustuomioistuimen kollegat ja komission jäsen Jolos ja muut komission jäsenet haluan toivottaa tänne tervetulleiksi. Ja menemme sitten kohtaan kolme esityslistalla. Pöytäkirjat. Eh, no, marraskuun kokouksista. Onko tähän jotain kommentoitavaa? Ilmeisestikään ei, eli voidaan näin katsoa pöytäkirjat hyväksytyiksi. Menemme sitten kohtaan neljä. 2012 vastuuvapausmenettelyt esittelijänä Markus Piipä. Komission jäsen Cholos on saanut tänne kutsun ja hänelle on myös kirjallisia kysymyksiä esitetty. Ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, antaisin Markus Piiperille myhyen puheenvuoron, jos hän haluaa puheenvuoron käyttää. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on aika hyvin pysytty aikataulussa. Ja jos teille käy, niin esittäisin muutaman huomion ja komission jäsen sitten mahdollisesti voi myöskin reagoida näihin kommentteihin. Hyvä komission jäsen, hyvät tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Maatalous on yksi suurimmista menoeristä yhteisön talousarviossa. Ja selvää on, että myöskin julkisuudessa siihen erityistä huomiota kiinnitetään. Ja haluaisin painottaa kahta seikkaa erityisesti, kun tästä aiheesta nyt puhun. Ensinnäkin ykköspilari, mitä siihen liittyy, ja sitten kakkospilari, ja sitten pieni yhteenveto lopuksi. Ykköspilari ensinnäkin 2,9 prosentin mahdollinen virheaste on nyt noussut 3,8 prosenttiin, mitä ei voida pitää hyvänä asiana. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että ylitetyt maksut kesto kesannoille olisi tässä suurimpana syynä. Tämä liittyy myös tähän maa-alojen identifiointijärjestelmään, PS-järjestelmään, ja tämä lyhenne tässä tulee muutamaan otteeseen vielä esiin nousemaan. Ja vaikka järjestelmä ilmeisesti ei toimi oikein hyvin, UKssa Luxemburgissa havaittiin ongelmia, eh, mutta nämä olivatkin ne maat, joiden osalta tarkempi tarkastuksiin mentiin ja DG Agri on sitten huomannut ongelmia muun muassa Portugalissa, Bulgariassa ja Ranskassa. Ja lähden liikkeelle kolmesta maasta Portugalista. Ensinnäkin VSN varaumat ovat olleet ja on toteutettu vuoden 2006-2007 puutteiden pohjalta. Kun nyt tarkastellaan 2013 vuotta, ei voida olla varmoja siitä, että ongelmat olisi saatu hoidettua. Lopullinen tilanne saadaan vasta 2015-2016 selväksi, eli kymmenen vuotta sen jälkeen, kun ensimmäiset puutteet oli havaittu. Ranskan osalta jo vuonna 2007 tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita ja komissio vuoden 2013 joulukuussa, eli jokin aika sitten totesi, että tätä tarkastusmenettelyä esitetään Ranskan osalta cross compliance ja tuesta tuotannosta irrotetut tuet tulee huomioida uudelleen ja kolmetoista pohjalta nämä tehdään ja vasta 2014 viisitoista tullaan saamaan lopullista tietoa puutteista, jotka havaittiin jo alun alkaen vuonna 2007. Bulgaria ei ole kovin pitkään vielä ollut mukana, mutta jo vuonna 2009 havaittiin, että eh, järjestelmä siellä ja ilmakuvaus osoitti, että ongelmia todellakin sielläkin on. 2013, 14, 15 todennäköisesti vasta lopullinen korjaustilanteeseen saadaan aikaan. Ja tällaista on hankala hyväksyä ja maatalouspolitiikassa eh, vuotuisten eh, korjausmekanismien avulla komissio voi tilanteeseen puuttua mutta tämäkin askarruttaa koska kesto on niin pitkä esimerkiksi kolmetoista Ranskan osalta, kun puhutaan vuodesta 2008, ja tämä todellakin melkein mykistää. Ja lopulliset menettelyt on tarkoitus hoitaa neljätoista vuosien kaksituhatta 2010 osalta, eli tässäkin kesto on pitkä, mitä näihin menettelyihin tulee. Ja kaiken kaikkiaan tilanne on sellainen, että kovinkaan avoimesta menettelystä ei voida puhua, ja ulkopuolisina meidän on hankala ymmärtää, mikä kokonaistilanne on. En tiedä, olisiko ehkä yksinkertaisempi menetellä siten, että tällainen könttäkorjaus voitaisiin ajatella ja ottaa se sitten käyttöön heti alun alkaen. Kun tällaista asiaa tarkastellaan, niin meidän on tarkasteltava ja esittävä kriittisiäkin arvioita tilanteesta. Tilintarkastustuomioistuin tietysti joutuu puuttumaan eh, eri maiden tilanteisiin, maat aina vaihtelevat ja aina kulloistenkin vuotuisten painotusten pohjalta on törmätty siihen, että ongelmat LPIS-järjestelmän osalta melko huomattavia ovat olleet. Ja pikkuhiljaa syntyy sellainen vaikutelma, että vaikka monen vuoden ajan oltiin tämän merkkirajan alapuolella ja aina komissio totesi, että kyllä tässä, kyllä tässä pikkuhiljaa, mutta nyt ollaan jo siinä vaiheessa, että vaikutelma alkaa olla sellainen, että komissio ei oikein ymmärrä, kuinka vakavasta tilanteesta tässä kyse on. Eli kynnyksen alla ollaan ja vasta 2014-2015 eh, ilmeisesti todennäköisesti tilanne sitten paranisi. Ja kysymys kuuluu, mitä suosituksen voitte esittelijälle antaa, joka nyt täällä tänään kuitenkin kantaa vastuun näistä kysymyksistä vastuuvapausmenettelyn liittyen, kyllä tai ei siis sen suhteen, ja tästä kannan ensi vuoden huhtikuuhun saakka. Tilanne on hankala ja tämä on asia, joka varmasti tulee vielä meitä kovasti työllistämään. Sitten kakkospilari, siinä virheaste on myöskin noussut 77, 7,9 prosenttiin. Alveesta on kysy ja julkista tarjouksista. On havaittu Ranskassa, Saksassa, Ruotsissa, Bulgariassa ja Romaniassa puutteita. Ja edellisenä vuonna Tanska, Espanja, Italia, Unkari, Italia, Suomi olivat näitä ongelmavuosia ja tilanne sitten edellisenä vuonna varmasti on ollut vielä erilainen. Eli melkein kaikissa maissa on huomattavia ongelmia, kun tarkastetaan sitä, miten nämä valvontatoimet kakkospilarin osalta toteutetaan, jos on uskominen sitä, mitä tilintarkastustuomiosta on kuultu. Ja myöskin mitä toimintaraporttiin tulee, 13,2 miljardia euroa oli tässä eh, kakkospilarin osalta eh, tämä osuus, eli melko suurista summista puhutaan. Ja näin ollen tähänkin parantamisen varaa olisi. Ja yhteenvetona haluaisin esittää vielä seuraavan. Kaiken kaikkiaan vaikutelma on sellainen, että järjestelmää ei ole parannettu, vaan pikemminkin se on huonontunut kakkospilarin osalta tämä virheprosentti on kaikkein suurin ja ykköspilarista puhuttaessa edelleenkin tilanne on ongelmallinen mitä tulee aluemäärityksiin ja tilannetta ei ole saatu vielä hoidettua. Ja se, mitä nyt tehdään, kantaa hedelmää vasta vuosina 2015-2016. Se on myöskin muistettava. Ja tässä siis nämä alustavat huomiot, jotka halusin esittää. Mitä nettokorjauksiin tulee, eilen todettiin, että eh, mitä rakennetukin tulee, tässä on vielä toimittava, mutta ilmeisesti kun puhutaan, erityisesti kun puhutaan maatalouspolitiikasta, eh, haasteet ovat todella suuret. Ja on hyvä, että aiheesta nyt keskustellaan ja hyvä, että komissaari on tänne päässyt. Kiitokset esittelijä Piiper. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet varmasti myöskin saavat puheenvuoron. Maatalousalan budjetti on niin suuri, että täällä on kaksi paikalla, Kupik ja Putket Hyvär. En tiedä kumpi teistä haluaa ensimmäisen puheenvuoron käyttää. Herra Kupik, olkaa hyvä, tilintarkastustuomioistuimesta. Dear President, honorable members of parliament, dear Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvä komission jäsen Cholos, hyvät naista herrat. On ilo ja kunnia esitellä teille tilintarkastustuomioistuimen tulokset ja raportti koskien maatalouden suoria tukia. Voisin aloittaa kolmannesta pilarista. Kaikkien todennäköisin virhetaso on arvioitu 3,8 prosenttiin. Tämä tulos perustuu satunnaisotokseen, jossa oli 180 maksua. Valvontajärjestelmät, joihin on tehty tilintarkastus, havaittiin osittain tehokkaaksi maksujen laillisuuden ja säännönmukaisuuden takamisessa, ja tämä tulos perustuu viiden maksuviraston toimiin. Nyt voisin käydä läpi nämä yhteenvedot yksityiskohtaisesti. Minkä tyyppisiä virheitä tämän vuoden virhetasossa on mukana? Lähes puolet virhetasosta koituu ongelmista, jotka liittyvät viljelymaan ilmoitukseen joko liikaa viljeltävää maataltiin ilmoitettu tai jopa täysin tukikelvottomia maalohkoja oltiin ilmoitettu ja niistä oltiin maksettu tukea. Toinen virheryhmä liittyy virheisiin tai väärinpäätöksiin, joita hallinto jäsenmaissa on tehnyt. Nämä ongelmat ovat yli kolmas osa MLEstä loput virheistä vastaavat erilaisia puutoksia ja täydentävien ehtojen täyttämättä jättämistä. Täydentävät ehdot vastaavat vain 0,2 prosenttia virhetasosta. Eli jos virtamme vuosia 2011 ja 2012 ja niiden virhetasoja, minkälainen tilanne on. Luvut puhuvat puolestaan. Virhetaso on kasvanut 2,9 prosentista 3,8 prosenttiin ja ylempi virhe raja on 5,9 prosenttia, alempi virhe raja 1,7 prosenttia. Kuitenkin on paljon vastaavuuksia verrattuna vuoteen 2011. Esiintyvyys nousi vain hiukan. Virheluku vain hiukan ja meillä oli erityisesti hallinnollisia ja pysyvän lautumeen, laitumeen liittyviä ongelmia, kuten aikaisempina vuosina täydentävien ehtojen täyttämättä jättämisvirheet vastasivat 0,2 prosenttia virhetasosta. Analysoimme tietoa ja itse asiassa meillä on yksinkertaisesti enemmän suuria virheitä, jotka matemaattisesti selittävät virhetason kasvun. Uskon, että syy ainakin osittain tähän löytyy järjestelmien tehokkuudesta. Ja tästä pääsemme toiseen osaan arviostamme. Järjestelmän arvioon jäsenmaiden tasolla. Kuten joka vuosi, me tarkastimme osan niistä ja tulokset tuivat tiettyjä negatiivisia asioita julki. Ensinnäkin havaitsimme, että ja CSn tehokkuuteen vaikuttaa epätarkka tieto, jota on tarkastuksissa käytetty. Tämän lisäksi viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmään liittyvät seikat vaikuttivat virheisiin ja kaikissa jäsenmaissa jäsenmaiden mittaukset erosivat saamistamme tuloksista. Havaitsimme, että kahdessa jäsenmaassa kaikkein puutteenalaisimpien tuki oli tehokas, mutta yleisesti ottaen tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että kansallisilla viranomaisilla oli kylleksi tietoa, jotta ne olisivat voineet havaita ja korjata esiintyvät virheet. Komission tasolla havaitsimme, että sen vuoden 2012 toimintaraportissa DG Agri teki uuden arvion suhteesta ja uusi laskelma otti huomioon sen, että että tilastot, joita jäsenmaat lähettävät, saattavat kärsiä puutteista, jotka vaarantavat niiden uskottavuuden ja että ne eivät kata kaikkia seikkoja, jotka vaikuttavat virhetasoon. Tämän tuloksena irroteen tukien virhetaso on arvioitu vuonna 2012 olevan komission puolta 2,4 prosenttia. Ja tämä on tilintarkastustuomioistuimen ilmoittamien ylemmän ja alemman virherajan sisällä. Nehän ovat 17 prosenttia, kuten mainitsin. Tämän jälkeen teimme kaksi suositusta, jotka perustuvat näihin löydöksiin. Ensinnäkin tukikelpoisuuden suhteen ja pysyvän laitumen suhteen se tulee LPIS-järjestelmässä ottaa täysin huomioon ja välittömiä korjaavia toimia tulee toteuttaa, kun hallinnollisia puutteita ilmenee IACS-järjestelmässä tai tiedostoissa. Maksut tulee perustaa tarkastuksiin joiden tulee olla riittävän tehokkaita, jotta voidaan määritellä tukikelpoiset viljelyalat uskottavalla tavalla. Ja lopultakin maksuviranomaisten työn laatu on pohja, jolle ilmoitukset perustuvat. Aivan lopuksi haluaisin tehdä kaksi huomiota. Uskon, että komission lähestymistapa liittyen jäännösvirhesuhteen on askel oikeaan suuntaan, vaikka uusi lähestymistapa ei vielä olekaan ollut yksityiskohtaisen tilintarkastuksen kohteena – Mielestäni tämä askel on kiitettävä ja seuraamme mielenkiinnolla sitä tulevaisuudessa. Toiseksi haluaisimme korostaa myöskin hyvää yhteistyötä meidän ja komission välillä. Tämä on hieno asia joka tulee myöskin komission vastauksesta esiin ja joka on kokouksissamme tullut esiin. Periaatteessa meillä ei ole surjekaan eroja arvioissamme, mitä tulee ongelmien luonteeseen. Hyvät naiset ja herrat, paljon kiitoksia huomiostanne. Olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita teillä saattaa olla. Kiitoksia. Kiitokset herra Kubik tästä tilintarkastustuomioistuimen raportista, joka Kyytä sitten jatkaa. Olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät jäsenet. On ilo kertoa eh, vuosiraportista luvun neljä osalta, joka kat vaikuttaa ympäristön kehityksen, kalastuksen ja terveyden. Tämä muodostaa 10 prosenttia EUn talousarviosta vuonna 2012 ja summa oli 15 miljardia euroa. On viisi tärkeintä seikkaa, jotka liittyvät tähän lukuun ja niistä hieman nyt kerron. Ensinnäkin huomattiin, että maksujen osalta eh, eh, puutteita oli. Suurin virhetaso oli 7,9 prosenttia, joka pitkälti vastaa myös viime vuotista arviota. Kuitenkin uskomme 95 prosentin vastuudella, että tämä Virhetaso on 4,5 ja 11,3 prosentin välillä. Tämän lisäksi havaittiin virheitä noin kahdessa kolmasosassa eh, tarkastetuista maksuista, mikä osoittaa sen, että ongelman luonne on varsin laaja ja virheitä havaittiin kaikissa jäsenmaissa, joita, joissa tarkistuksia tehtiin, ja melkein kaikissa niissä toimissa, joita tarkastettiin. Tämän lisäksi tarkastustuomioistuin katsoo, että paikallisilla viranomaisilla kyllä olisi ollut riittävästi tietoa, että ne olisivat voineet suurimman osan näistä virheistä hoitaa. Tämän lisäksi virheitä tapahtui mielestämme pitkälti siksi, että tuensaajat eivät noudattaneet eh, tukiedellytyksiä. Osittain tämä johtui siitä, että ehdot, eh, tuensaantiehdot maaseudun kehitykseen liittyen ovat usein varsin monimutkaisesti muotoiltuja. Ja osittain tämä johtui myös siitä, että jäsenmaiden omissa järjestelmissä oli puutteita. Esimerkiksi ei oltu sovellettu julkisiin hankintoihin liittyviä sääntöjä oikein. Ja agriympäristösitoumuksia käytettiin silloin, kun näin ei olisi pitänyt tehdä. Ja investointihankkeita, eh, neitä ei myöskään oltu kunnolla määritelty. Tämän lisäksi eh, yhdessä kolmasosassa maksuista huomattiin myöskin ongelmia ja virheitä, jotka liittyivät täydentäviin ehtoihin. Tämän lisäksi arvioitiin valvontatoimia ja todettiin, että niissäkin puutteita ilmeni. Ja viidenneksi suosittelisimme sitä, että jäsenmaiden tulisi käyttää kaikkia olemassa olevia tietoja – sillä tällä tavalla mahdollistetaan se, että voidaan havaita suurin osa virheistä ja sitten korjata ne. Ja kerron tästä hieman lisää. Tässä tilintarkastustuomioistuin ei suinkaan vaadi lisää valvontatoimia, vaan sitä, että paremmin täytäntöön pantaisiin jo nykyinen maissa tapahtuva valvonta. Tässä siis lyhyt katsaus ehm, tuloksiin vuoden 2012 DASin osalta, joka osoittaa sen, että kaiken kaikkiaan edelleenkin tilanne oli epätyydyttävä, mitä tulee sääntöjen noudattamisasteeseen. Ja tietysti kun katsotaan maaseudun kehityksen osalta <clears throat> tuloksiin liittyvää eh, tarkistusmenettelyä myös tällöin törmättiin epätyydyttävään tilanteeseen. Esimerkiksi hankevalintajärjestelmät ovat sellaisia, että välttämättä aina parhaisiin hankkeisiin ei päädytä, eikä myöskään keskitytä kunnolla siihen, mihin on ryhdytty julkisia varoja käyttämään. Olisi tärkeää, tarkastella näitä kysymyksiä. ja Lisätietoa näistä yksityiskohdista löytyy raporttimme luvusta 10. kun tarkastellaan tässä yhteydessä myöskin lukua neljä, saadaan kuva siitä, että maaseudun kehitys on aihe ja alue, joka edelleenkin vaatii lisää huomiota. Kun toimintasuunnitelmia kehitellään ja kun pyritään yksinkertaistamistoimiin uudella ohjelmakaudella, tällöin tiettyihin kysymyksiin on mahdollista puuttua. Kuitenkin tietyillä alueilla riskejä edelleenkin ilmenee tai niiden määrä lisääntyy esimerkiksi kun tarkastellaan näitä rahoitusvälineitä. Ja tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että komissio, eh, kontvaliokunta ja tilintarkastustuomioistuin ovat jatkossakin tarkkoina näissä kysymyksissä. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitokset eh, hyvät kuulijat ja mielellään vastaan, jos teillä on kysyttävää. Kiitokset tästä. Nyt on kuultu nämä alustukset tilintarkastustuomioistuimen edustajilta. Ja nyt puheenvuoron saa sitten komission jäsen Cholos. Olkaa hyvä. Merci, uh, monsieur le président. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät edustajat, hyvät tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Ensiksi haluan viittaa kolmeen aktuaaliin toimenpiteisiin, jotka liittyvät tämän päivän keskusteluun. Ensinnäkin 12 joulukuuta komissio ilmoitti uusista rahoituksellisista korjauksista 330 miljoonaa. Se tarkoittaa vuodelle 1,1 miljardia tälle vuodelle rahoituskorjauksia. Jos kaikki rahoituskorjaukset maataloudessa, ne ovat nettokorjauksia. Rahaa ei voida uudestaan käyttää jäsenvaltioissa muihin hankkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että raha on siis menetetty jäsenvaltioissa, jotka ovat käyttäytyneet huonosti tai tehneet virheitä. Nettokorjaukset eivät merkitse vain suojaa union budjettiintresseille, mutta se myös on hyvä kannuste jäsenvaltioille välttää virheitä ja parantaa hallintointijärjestelmäänsä. Toiseksi Viimeisin uudistus, kun puhutaan maksujen keskeyttämisestä, kun puhutaan valvontajärjestelmän epätoimivuudesta, sen avulla olemme voineet käyttää jo tätä keskeyttävää järjestelmää alueelle ohjelmassa Italiassa, Bulgariassa, Romaniassa ja Slovakiassa. Tämän lisäksi tammikuussa 2014 uudet mm, keskeyttävät järjestelmät maksuissa – lakkoon, josta YMP-reformissa päätettiin, ne astuvat voimaan, mitä me olen tehnyt jo tänä vuonna. Se liittyy siis tähän lainsäädäntöön, jota parannettiin jo viime vuonna. Uudet säännöt ensi vuodesta antavat meille mahdollisuuden käyttää näitä menetelmiä helpommin ja, äh, ja on ennakoida ongelmia, puuttua niihin jo ajoissa. Kolmanneksi komissio on jo osittain poistanut tämän moratoriumin, kun puhutaan rahoituskorjauksista Kreikalle, koska kansalliset viranomaiset eivät toteut- ole toteuttaneet osaa toimintaohjelmasta, joka oli yksi ehdoista jotta he olisivat voineet hyötyä moratoriumista. Kreikka Kreikan pitää tehdä nämä rahoituskorjaukset, kerääntyneet rahoituskorjaukset ja jo tammikuusta ensi vuonna. Eli mielestäni meillä on hyvä suojaava, budjettia suojaava järjestelmä, joka toimii tehokkaasti EU-ssa, YMPssä, mutta samanaikaisesti me jatkamme, niin kuin teille jo sanottiin, meillä, meidän tämä virhe prosentti ei ole kyllä paras mahdollinen ja tällä maaperällä jatketaan työtä. Mitä tulee muihin pilareihin, kun puhutaan näistä virheistä, ne ovat paremmin paikannettu kuin viime vuonna, mutta tilintarkastustuomioistuin on itse voinut todeta, että jäsenvaltiot olisivat itse voineet paikantaa suurin osan näistä virheistä ja korjata ne tai ennakoida niitä. Tois, toisaalta siis ongelma ei piile siinä, että e-, e-, ei, ei pille järjestelmässä, vaan sen käytössä ilmenneissä puutteissa tai laadukkuudessa. Toisaalta komissio on ennakoinut tilintarkastustuomioistuimen lyhteenvetoa, parantanut laskentamenetelmiä kuin näitä, että, jotta tämä seuraisi paremmin markkinatilannetta. Me olemme paikantaneet, löytäneet kolme jäsenvaltiota, Portugali, Bulgaria ja Ranska, jotka ovat olleet, keske, eh, ovat olleet keskeisiä tekijöitä näiden virhemarginaalin korottamisessa – Eli toimintaohjelmiin on, on lähdetty käynnistämään LPIS, e LPIS, mutta sitä oli kuitenkaan pystytty ra- korjaamaan. Bulgarialle tulee uusi tilintarkastus uusi tilintarkastuskuuleminen, jotta se voi korjata virhemarginaalisia. Ranskassa toimintaohjelma on käynnistetty, se on paljon monimutkaisempi ja siellä on jo pystytty tämän vuoden joulukuussa tekemään huomattavia rahoituksellisia korjauksia. Näiden kolmen jäsenmaan lisäksi on horisontaalisia maksuohjelmia, joissa puhutaan suorista ja maksuista ja niiden toteuttamista. Me olemme myös muodostaneet työryhmiä, että voimme syventää löytää paremmin virheiden syyt tulevaisuutta ajatellen me haluamme vahvistaa ennakoivaa kykyämme ja toimia etukäteismielessä jäsenvaltioiden kanssa, mutta tämänkin lisäksi me olemme jo perustaneet seurantatyöryhmän, joka valvoo suorien maksujen toteutumista. Tämä yksikkö lähtee tekemään työtä ensi vuoden tammikuusta alkaen. Virhemarginaali on suurin piirtein sama kuin viime vuonna. Komissio ja jäsenvaltiot ovat jo lähteneet ryhtyneet moniin toimiin ja me jatkamme toimintaamme niin kuin me olemme ö, aikaisemminkin todenneet sen parlamentin edessä. Mutta tämä uusi toimenpide vaatii aikaa ja meidän pitää edetä vähän vähältä, jotta ö, voimme myös hyödyntää monivuotista mm, toimintaohjelmaa, joka meillä on maaseutua, maaseutua varten luotu. Me haluamme yksinkertaista ohjelmaa ja uuden ohjelmoinnin myötä komissio tulee olemaan myös valpas ja tulee vaatimaan sääntöjä ja valintakriteerejä ja valittavuuskriteerit, jotka ovat paljon helpompia ja paremmin valvottavia. Minä haluaisin kuitenkin sanoa, että 7,9 prosentin virhemarginaali ei tarkoita sitä, että 7,9 budjetista olisi eh, tuhlattu. Se on tärkeää. Eh, pitää tajuta, mikä on myös tämä eh, virhesuhde, virhemarginaali ja niin sanottu tuhlattu raha. Jos meillä on maaseudu, maaseutuohjelmalle hankkeita, eikä siellä ole noudatettu kaikkia sääntöjä, sillä on kuitenkin oma lisäarvonsa ja se voi päästä tavoitteeseensa. Toinen tärkeä kohta hallinno, jaetussa hallinnossa jäsenvaltiot ja komissio yhdessä. Se on ollut tehokasta. Minä olen ottanut yhteyttä kansallisiin maatalousministeriin ja minä voin toivoa, että me, kun meillä on tämä maksujen keskeyttämislakkauttamisohjelma, se voi olla tehokas. Me tulemme vahvistamaan tätä ja sen myötä kansalliset maaseutupolitiikat toteutetaan paljon herkemmällä korvalla. Me olemme myös toteuttaneet rahoituksellisia korjauksia, jotka ovat samansuuntaisia. Ja täällä ihan aiheellisesti puhuttiin ajanjaksojen pituudesta. Kurinalaisuus on myös tärkeää, koska meidän aikajaksomme on lyhyt. Me haluamme vähentää määräaikoja viidestä neljään vuoteen ja nyt me haluaisimme lyhentää sen kahteen vuoteen. Uuden lainsäädännön avulla me pystymme organisoimaan tämän, me pystymme vähentämään tätä, lyhentämään tätä. Uudet vastuualueet sertifiointijärjestöille – YMPn uudistuksessa, kun puhutaan kansallisista sertifioinnista. Se tulee, ne tulevat myös vahvistamaan näitä määräyksiä. Nämä kansalliset sertifiointijärjestöt puolustavat uuden ohjesaanon mukaisesti näitä tilastotieteellisesti vahvistettuja näytteitä. Ja tässä on kyse myös individuaalisista toiminnoista kyse. Meillä on myös tekninen Meillä on myös koulutusta, jonka myötä haluamme saada tämän koulutukselle. Meillä on koulutusta, jonka haluamme saada tämän uuden tehtävän läpiviedyksi. Meillä on myös enemmän äh, tilintarkastuskuulemistilaisuuksia suhteessa vuoteen 2012 ja meillä monivuotista suunnittelua myös näiden ohjelmien tilintarkastuksen toteuttamiseen. Me haluamme kohdentaa niitä. Nämä määräykset, jotka ovat vahventavia tilintarkastuksen kannalla, se, niiden tarkoitus on vahventaa sertifiointijärjestöjen roolia ja silloin me voimme myös tietää paremmin, mitä maaperällä tapahtuu ja meidän kapasiteettiamme puuttua asioiden kulkuun ennen kuin lähdetään sitten lopussa toteuttamaan rahoituksellisia korjauksia. Ehkä minä olen tässä nyt viimeistä kertaa puhumassa tämän parlamentin edessä tällaisessa niin sanotussa kuulemistilaisuudessa. Kaikki minun toteuttamani toimet minun yksikössäni ovat osoittaneet, kuinka me olemme sitoutuneet puolustamaan budjettiintressejä ja ajattelemaan veronmaksajia me haluamme myös ajatella YMPn hyötyä, erityisesti kun on kyse siitä, miten käytettävissä olevia rahoja on käytetty ja mitä on korjattu virheitä. Tämä toiminta on ollut keskeistä. Tietysti me olemme tehneet paljon parannuksia lainsäädännössä, mutta se on ollut suuresti myös teidän, teidän ansiotanne. Ja kiitos paljon tässä vaiheessa. Monsieur le commissaire, merci beaucoup. Äh, Kiitokset. Tässä on nyt kuultu komission jäsenen puhe ja myöskin tilintarkastustuomioistuimen puheenvuorot. Ja nyt voimme ryhtyä käymään keskustelua. Piipä pyytää puheenvuoroa sitten Kresle seuraavana. Tai Kresle, olkaa hyvä. Kiitos. Eli uskomme, että ensi vuonnakin olette vielä kuvioissa mukana tai tietysti tilanne on toinen niin jos haluatte asettua ehdolle tänne parlamentin puolelle. Minua hieman askarruttaa se, miten maatalousrahastojen kautta reagoidaan ongelmatilanteisiin. Kyllähän reagoitu on, mutta se mikä minua askarruttaa liittyy siihen, kuinka kauan kestää eh, näiden asioiden hoitaminen ja ongelmien hoitaminen. Tutustuin jokin aika sitten eh, tilintarkastustuomioistuimen raporttiin vuoden 2003 ja ihan samoista ongelmista puhuttiin siinä kuin tässä tämänvuotisessa raportissa. Eli ihan kun me jotenkin haluaisimme pitää kiinni näistä virhetasoista, e, niistähän kun puhutaan, ei puhuta muusta kuin jäävuoren huipusta sen suhteen, miten hallintokysymykset hoituvat. Ja vaikuttaa siltä, että kymmenen vuotta on tässä mennyt vähän huonosti tämän suhteen. Ja olisi hyvä kuulla vähän lähemmin komissiolta, miten tässä aiotaan mennä. Yleensä komissio lähtee liikkeelle eh, siitä, että kyllä tulevat ajat sitten eh, tuovat jotain hyvää tullessaan, esimerkiksi uusi varainhoitokausi tai uusi hallinnotoimet tai niin, mutta itse ainakaan enää olisi näin luottavaisella kannalla. Ehkä olisi järkevämpää tietysti eh, uskon uskon katolisena henkilönä eri asioihin mutta tässä on nyt kyse siitä että tarvitaan toimia. komissio esittää lukuja. Itsekin voin lukuihin tässä tarttua. Esimerkiksi joissain jäsenmaissa toimintasuunnitelmat on saatu aikaan, mutta sitten on maita, joissa näitä ei ole toteutettu. Ja kysyisinkin tähän liittyen seuraavaa. Miten itse sitten laskette tämän jäännösvirhesuhteen? Liite 72N tarkastelin sitä ja siinä kerrotaan esimerkiksi kahden prosentin lisäyksestä ja sitten jossain toisessa kohtaa viiden prosentin lisäyksestä. Ja kun esitimme kysymyksiä teille, niin pyrimme niiden myötä hieman hahmottelemaan sitä, miksi Bulgarian Romanian osalta esimerkiksi tehdään, esitetään tiettyjä varaumia, eh, jotta muutoksia saataisiin aikaan mutta sitten ne maat, joita eh, on huom- jotka on tarkastelussa olleet vuodesta 2007, Portugali, Espanja, Italia, sitten Itävalta tuli mukaan vuonna 2011, miksi näiden osalta ei tehdä mitään? Ja tämä liittyy myös tähän top-up-lähestymistapaan kuinka uskottava tämä järjestelmä on, jos esitetään 2 prosenttia, sitten joillekin myönnetään 5 prosenttia ja sitten eh, viisi prosentin osalta reagoidaan ja kaksi prosentin osalta ei. Eli tässä vain lykätään, lykätään asioiden hoitamista ja ongelmien ratkaisua. Viikonloppuna tein kovasti töitä, pyrin ymmärtämään sen, miksi joidenkin maiden osalta toimitaan, mutta toisten ei. Ja sitten tämä reputational risk-kysymys Bulgarian romanen osalta, kyllä senkin ymmärrän, mutta Espanjasta, Portugalista puhuttaessa tilanne on ihan sama. Jo vuonna 2007 hän Portugali mainittiin tilintarkastustuomioistuimen raportissa. Ja 2003 vuonna jo viitataan Espanjan ongelmiin pystyä kunnolla nämä laidun kysymykset LPIS-järjestelmässä hoitamaan. Ja Bulgaria, Romania, Portugali, Espanja, Ranska, Kreikka mainitaan sitten 2011. Nämä ovat kaikki nykyisiä ongelmamaita myöskin. Eli mistä komissio nyt saa tämän eh, kärsivällisyytensä ja uskoo, että kyllä tässä kaikki vielä hyvälle puolelle ja mallille kääntyy? Eli nämä prosenttierot 2 prosenttia, 5 prosenttia, eh, Eli en oikein nyt ymmärrä sitä, miksi kun puhutaan niinkin samantyyppisistä kysymyksistä, reaktiot ovat niinkin toisistaan poikkeavia. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että ei tarvita lisäkontrollia, vaan parempaa valvontaa. Näin on. Tästä mekin olemme pitkään puhuneet. Maksupisteitä on 82 ja 45 kysymykseen emme saaneet vastausta. Eli kuinka monta selvitystä kaiken kaikkiaan komissio on esittänyt vuonna kaksitoista ja mitkä ovat olleet lopputulokset sitten sertifiointielinten osalta? Pitäisin tästä kiinni myöskin kysymys 34 eh, ja Kreikka ja kysymys siitä, mitkä olivat toimia, joita ei hyväksytty. Olisi hyvä, jos tähän saisimme vastaukset Tulen vielä näihin kysymyksiin puuttumaan sen vuoksi, että emme ole mielestäni näihin kaikkiin kysymyksiin vielä riittävän yksityiskohtaisia vastauksia saaneet. Monesti vastauksessa viitataan järjestelmään. No järjestelmän tiedämme mikä se on, mutta haluaisimme vähän yksityiskohtaisempia vastauksia. Jos tässä nyt sitten menettelyajat esimerkiksi tuhat vuorokautta, niin totta kai silloin nämä kaikki virhemenettelyt ja reaktiot menettävät merkityksensä ja uskottavuutensa. Eli minkä takia tällä tavalla pitkitetään ja pitkitetään? Kiitokset Kresle. Tässä tuli monta kysymystä, mutta kerätään nyt kuitenkin muutama puheenvuoro tässä ensin. Derek seuraavana. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä erittäin hienosta panoksesta. Myöskin tilintarkastustuomioistuinta haluaisin kiittää puheenvuorossa tänä aamuna ja luonnollisesti komission jäsentä, joka on tullut paikalle ja käytti puheenvuoron. Tiedän, että hyvä komission jäsen vihreä taso on teille erittäin tärkeä asia, että ryhdytte toimiin jotta tilannetta voitaisiin vihreätason suhteen korjata ja myöskin jäännösvirhesuhde. Te mainitsitte, että uusi valvontajärjestelmä tulevaisuudessa olisi mahdollinen ja myöskin lisätilintarkastukset. Joten tiedämme, että te suhtaudutte näihin asioihin erittäin vakavasti. Minulla on kuitenkin vielä muutamia kysymyksiä. Ensimmäinen on yleisluontoinen liittyen ähm, netto rahoitusoikaisuihin. Tiedät, me, että tämä tilanne kehittyy tulevaisuudessa. Mikä teidän kantanne on? Toivovatko nämä nettorahoitusoikaisut? Vähentävätkö ne virhetasoja? Vaikuttaako tämä virheisiin ja vähenemiseen? Mielestäni toisaallakin talousarviossa nettorahoitusoikaisut voisivat olla hyödyllisiä. Ja sitten tilintarkastustuomioistuimen suhteen. Tiedän, että muut komission jäsenet ovat maininneet virhetason laskun eh, neljännessä raportissa vuodella 2012. Mikä teidän kantanne on maataloussektorin virhetason kehitykseen? Ja sitten jälleen kerran liittyen jäsenmaihin paljon ennusteita on tehty virhetason suhteen ja jäsenmaiden vastuun suhteen esimerkiksi maaseutualueen kehityksessä – kysymys 32. Te sanoitte, että konkreettisia toimia on tehty monissa jäsenmaissa, jotta voitaisiin maaseutualueen kehityksen suhteen virheisiin puuttua. Minkälaisia esimerkkejä jäsenmaiden toimista voisitte mainita? Ja sitten toinen kysymys liittyy ajaksiin. Te mainitsitte, että ja tilintarkastustuomioistuin mainitsi asian. Monet ovat sitä mieltä, että ja CS yhdennetty hallinto ja valvontajärjestelmä on erittäin hyvä, mutta se on vain niin hyvä kuin siihen asettu tieto, ja tämä riippuu jäsenmaista. Voisitko antaa jonkinlaisia esimerkkejä jäsenmaista, tilanteista, joissa jäsenmaat käyttävät IACS oikein, ja minkälaisia oppeja voisimme näistä jäsenmaista ottaa niistä, jotka käyttävät järjestelmää oikein, ja miten ne, jotka eivät sitä oikein käytä, voisivat nyt toisista oppia tällä hetkellä. Kiitoksia. Le prochain est Champion. seuraavana, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. À mon tour, je... Kiitos. Minä haluan omalta osaltani toivottaa komissaarin tänne tervetulleeksi. Ja kiitän tässä vaiheessa jo hänen antamistaan selityksistä. Minä haluaisin uudestaan täällä ilmasta, kuinka minä olen vähän hämmentynyt ja kysymysmerkit vain pyörivät päässäni, kun komissio on tehnyt päätöksen vastuuvapaudesta. Minä en oikein löydä nyt täältä itseäni, komissio käyttää tällaista virhetaso käytäntö. Anteeksi, tilintarkastustuomio istuin käyttää sanoa virhetasoa ja komissio vastaa tähän kappaleessa tilintarkastustuomioistuimen väittämään komission vastaan, että on huomattu, että kun ei ole noudatettu julkisten hankintojen sääntöjä, niin silloin voidaan todeta, että kokonaismenoja ei ollut käytetty asiallisesti. Mutta eihän tämä nyt ole varsinainen meidän aiheemme. Joka kerta kun pyhytään, onko ollut petoksia, niin silloin kun vastataan, että ei silloin sanota, että varoja on kierrätetty, kierrätty muualle. Eihän tämä nyt ole suora vastaus. Ja komissio vastaa, että komissio on voinut todeta, että virhetason alaraja on, on niin alhaalla, että ei sillä ole mitään merkitystä. Mutta mielestäni tilintarkastusraportissa pitää olla joku tämmöinen merkittävä kynnys, merkittävä alaraja. Ehkä kyllä meidän pitäisi nyt julkisissa hankinnoissa olla kansainvälisten normien mukaisia, että parlamentti voisi vihdoinkin tietää, mikä on kokonaistilanne minä sanon tämän nyt ihan rehellisesti. Minun on vähän vaikea muodostaa tästä mielipidettä, koska ensinnäkin on hyvin vähän näyttöä. 180 tutkimusta komissio, tämä on teidän vastuuta. Kuinka paljon te toteutatte tai suoritutatte maksuja? Kun minä puhun maksusta, se on silloin myös tämä jaettu hallinto. Se on teidän vastuullansa. Teillä on 180 näytettä. Minä olen usein tehnyt tämä kysymys, aina vastataan, että tämä on ihan normien mukaista ja niin edespäin. Minä olen hyvin kirjannut, että teillä on 95 prosenttinen luottamus taso tai prosentti tai kakkospilarissa maaseudun kehityksessä, mutta jos se on 4,1-11, jos haarukka on näin laaja, niin se on mielestäni aivan suunnaton. Jos meillä on 4,5 tai kolme, se on, se on suunnaton, koska jos tilintarkastustuomistun on sitä mieltä, että 11 prosenttia, niin silloin ollaan kyllä jo menty yli näiden merkittävien raja-arvojen tai kynnysten. Kyllä komission täytyy nyt äh, tässä saada jonkunlainen epäluottamuslause kaiken järjen mukaan. Jos mennään tämän merkittävän raja-arvon tai kynnyksen yli, niin minun on vähän vaikea tajuta tätä tai mieltää ihan viimeisen kerran, mikä tässä nyt on toimintatavat. Eihän se estä sitä, että tilintarkastustuomioistuin tai komissio voisi laatia erityiskertomuksia siitä, miten on toteutettu tätä jaettua hallintoa ja missä on virheitä. Onhan tässä mm, katsauksessakin hyvin paljon mielenkiintoista hallinnosta. Sitten muutama elementti tästä monimutkaisuudesta. Minä haluaisin tietää. Kiitos etukäteen komissaari. Voisitteko toistaa tässä loppupäätelmissänne, kuinka komissiolla on poliittista tahtoa lähteä yksinkertaistamaan näitä säännöksiä? Minä tulen Keski-Ranskasta Koreesin alueelta minut on valittu sieltä. Silloin kun maanviljelijät saavat maksuja, niin he ovat täysin ymmällään. He eivät ymmärrä mistään mitään. Kun maanviljelijät saavat näitä papereita. He myös seuraavat verkosta sitä, mutta he eivät ymmärrä mistä ja miksi näitä maksuja tulee. Siitä tulee aivan järjettömän monimutkaista ja täysin käsittämätöntä ja usein he eivät pysty ymmärtämään sitä. On kyse tässä hallinnoidusta taloushallinnosta, joka on oma, oma järjestelmänsä ja minä haluaisin tässä nyt jälleen kerran toistaa sitä, eikö voitaisi lähteä yksinkertaistamaan tätä. Observation. Euh, je me demande... Minä kysynkin, eikö meidän olisi pitänyt meidän työohjelmassa tämä ennakoida. Se tässä valiokunnassa on tuotu esille. Meillä pitäisi olla monivuotinen arviointi tästä mandaatin, mandaatista. Me olemme nyt vuosiperusteella tehneet sitä. Tässä on tehty nettorahoitusoikaisua jäsenvaltioissa, mutta, mutta jos ajatellaan tätä, jos oltaisiin ulotettu useammalle vuodelle, niin silloin unionin intressit ja edut olisi paremmin turvattu. Se on nyt, meillä ei ole mitään monivuotista DAS-ohjelmaa, joka olisi voitu josta olisi voitu puhua kansalaisille, mutta jos puhutaan 95 prosentista, eli ne asiat sujuvat hyvin ja 5 prosentissa on virheitä Eli näin ollen annetaan ymmärtää, että budjetissa on hyvin vähän hävikkiä, mutta mielestäni tässä on se huono asia, että ei olla tehty monivuotista arviointia, mutta ihan lopuksi hyvä komission jäsen, kiitos etukäteen ja kiitos tässä vaiheessa vastauksissa ymmärsin Ymmärrän, että seuraavassa mandaatissa te tuette Saksaa. Mitä, mitä nyt tulee Ranskaan, minä en ainakaan ota tässä vaiheessa mitään kantaa mihinkään, mutta kun Ranska on aikamoinen pesäke, korjaus äh, on aikamoinen pesä, jossa tarvitaan paljon korjauksia ja oikaisuja. No, vitsi vitsinä, mutta kiiton, kiitos jo tässä vaiheessa teidän tekemästänne työstä, enkä puhu viittaa mitenkään tässä teidän edeltäjänne, mutta te olette ainakin tehneet hyvin työn. Ja, merci beaucoup, euh, monsieur collègue Odi. Euh, Kiitokset, ähm, herra Odi. Ja seuraava puhuja, äh, Jens Gaja, olkaa hyvä. Kiitokset. Kiitos komission jäsenelle, tilintarkastustuomioistuimen edustajille. Hyvä komissaari, Teistä vähän ehkä nyt tuntuu niin kuin hamsterista, kuin samalta kuin hamsterista pyörässänsä. Vaikka miten kovaa polkee, niin ei mihinkään kuitenkaan eteenpäin pääse. Kuulutte samaan poliittiseen perheeseen kuin minä, vaikkakin, ja teitte ehdotuksia YMP-uudistuksista, joita me pidimme varsin hyvänä. mutta kun sitten saatiin reformi valmiiksi alkuperäisestä ehdotuksesta ei välttämättä kovinkaan paljon enää jäljelle jäänyt sillä epp täytyy myöntää sitten vesitti monia näistä hyvistä aikeista. Nyt mikrofoni meni pois päältä. Eli tässä nyt ehkä ei vain teitä ole syyttäminen siitä, jos lopputulos ei ole kaikkein toivottavin mahdollinen ollut. Mutta kun puhutaan maaseudun kehittämisestä, niin eh, tähälle on näytetty vähän punaista lippua siksi, että tämä on niin kuin junan viimeinen vaunu, jossa on sitten korkein virheaste ollut ja tämä punainen lamppu näin ollen vaunun takana palaa ja on selvää, että näin ollen tähän kysymykseen erityistä huomiota kiinnitetään. Ja on hyvä kuulla, että asiaan nyt puututaan ja että tässä puhutaan äh, varoista, jotka ovat menneet jäsenmaissa hukkaan. Ja nämä ovat kysymyksiä, joista väännetään kättä komission kanssa ja on katsottava, miten voitaisiin tehostaa oikaisujen käyttöä Yksi, miljardia euroa on tietysti eh, iso summa, mutta sitten tämä kestoaika, eh, se herättää kysymyksiä. Eli tässä voin yhtyä siihen, mitä kollega Kresle asiasta sanoi. Eli pitkälliset kauan vievät menettelyt tietysti eh, heikentävät vaikutusta. Muutama kysymys kuitenkin Aluekehityspoliittinen pääosasto toimii nopeampaan tahtiin. En tiedä, olisiko syytä ehkä hieman harmonisoida menettelyä näiden pääosastojen välillä. Voitaisinko esimerkiksi ajatella, että maatalousasioita käsittelevä pääosasto hieman hyödyntäisi tietotaitoa, jota on ollut jo vuosien ajan käytössä aluepoliittisessa pääosastossa? Eilen sitten ei välttämättä nyt ihan kiistelty, mutta kuitenkin näkemyseroja oli eh, komission jäsen Haanin kanssa, kun puhuttiin näistä tarkistusmääristä. Hän tuntui olevan varsin ylpeä tilanteesta, mutta meidän esittelijämme melko lailla kauhistunut. Ja kysyisin, mikä on tilanne, eh, kun puhutaan eh, pää, maaseudun, maatalouden pääosaston väen määrästä, kuinka paljon henkilöstöä toimii näissä tarkistustoimissa prosentuaalisesti. Ja sitten kysymys, joka ehkä hieman saattaa teidät heikoille jäille. Jos nämä menettelyt purevat, ja jos tuellanne e, voidaan saada aikaan toimia, e, niin miten voitaisiin nopeuttaa näitä menettelyjä ja mitkä voisivat nämä vaikutusajat sitten olla? Kuinka nopeasti uskoisitte, että voidaan saada nämä tasot alenemaan? Kiitokset, hyvä herra Gaier. Muldar vielä ja katsotaan sitten vastauksen. Kiitoksia puheenjohtaja. Jo monia vuosia Pilari yksi on ollut loistava esimerkki lähestulkoon kaikissa budjettimenettelyissä, sillä virhetaso on alle 2 prosenttia siinä. Viime vuonna ensimmäisen kerran tässä mentiin vikaan, eikä tämä ollut yllätys. Kaikki ovat aina sanoneet, että IACS-järjestelmä on hieno, yksinkertainen, helposti valvottava järjestelmä ja tämän vuoksi sitä tulisi myöskin helposti voida korjata, mutta komissio ei tänä vuonna onnistunut pilari yhdessä ja nyt virhetaso on vielä suurempi ja selitykset liittyvät pysyviin laitumiin ja muihin asioihin, mutta jos tilanne oli tällainen, miksei korjausta tehty jo viime vuonna? Mikä on se todellinen syy, jonka vuoksi komissio on halunnut jäädä tähän noin kahden prosentin virhetasoon? Kiitoksia. Kiitokset. Kollega Kevin Tilvesti ei ole paikalla, joten antaisin nyt mielellään komissiolle mahdollisuuden, komissaarille mahdollisuuden vastata näihin hyvinkin erilaisiin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Tout d'abord, euh, Monsieur Piper a fait des remarques. Kiitos. Edustaja Piper kysyi jo ja, jo, ja annoi vastaukset jo alkujohdantoesittelyssäni, mutta voin ehkä vastata niihin muiden vastausten ohella. Te puhuitte, miten, käsi, miten suhtaudutaan eri jäsenvaltioihin että kun on identifioitu virheitä 2007-2008 ja vuonna 2013 ongelmat ovat yhä samoja ja että siinä on nyt hukattu aikaa, liian pitkä aika samoille virheille. Mutta ensimmäinen ja tärkein tavoite komissiolle on silloin, kun se suorittaa analyysiä ja tilintarkastuksia, niin se haluaa antaa riittävästi vakuutusta siitä, että Euroopan unionin budjettia hallinnoidaan ja käytetään oikein. Ja jos tämä vakuutus ei ole sen omasta mielestä riittävän, niin silloin se ryhtyy toimenpiteisiin. Toisekseen komission lähestymistapa on monivuotinen. Järjestelmä, jota käytämme, antaa meille mahdollisuuden siihen, että silloin kun me löydämme tilintarkastuksen myötä ongelman jäsenvaltiossa vuonna X, X meillä on mahdollisuus tehdä rahoitus korjauksen oikaisuja kahden vuoden aikana, eli X-2, eli silloin voidaan myös turvata rahoitulleet rahoitukselliset edut EU:ssa. Eli kun me olemme paikantaneet kyseisenä vuonna ongelman, ehkä ongelma oli jo olemassa edellisenä vuonna tai jo aikaisempana vuotena, eli silloin me sovellamme rahoituksellisia oikaisuja automaattisen laskelman perusteella ja pyydämme toimintaohjelmaa kyseisiltä jäsenvaltioilta, jota seurataan sitten vuoden tai kahden vuoden aikana niin kauan kuin, että me olemme että me vakuuttuneita siitä, että tilanne on korjaantunut. Eli siis vuosi X plus 1 plus 2 on oikaisuja, joita on sovellettu. Jotta voisimme todella todeta vaikutukset ja kehityksen jäsenvaltioissa, niin pitää katsoa tilannetta tietyllä aikajanalla. Meillä on yhtäältä lähestymistapa kaikille jäsenvaltioille tilintarkastuksessa, miten ongelmat voidaan havainnoida, ja toisaalta meillä on pääosastoilta vuosikatsaukset, jossa katsotaan tilannetta yhden tietyn vuoden aikana. Ja niin kauan kun ei ole virhetasoa, joka ylittäisi 2 prosenttia, silloin pääjohtajilla, pääosasto, anteeksi, pääosastolla ei ole mitään aihetta lähteä käyttämään öö, rahoituksellisia varoja. Tässä on kyse sitten maineesta. Jos se on alle 2 prosenttia tämä virhetaso, jos me toteamme, että jossakin jäsenvaltiossa tai toisessa voi syntyä ongelma. Je vous rappelle que euh, les joka liittyy jäsenvaltion maineeseen. Se voi olla myös järjestelmään liittyvä ongelma. Mutta meillä voi olla tämmöisiä prosentteja muutaman vuoden ajalta. Miksi ei sitten ole ollut riittävästi varaumia, rahoituksellisia varaumia – koska virhetaso ei ylittänyt tätä kahta prosenttia tänä vuonna, ainakin siis 2011, eh, niin kuin komissio tilintarkastustuomistoi mainas sanoi, niin komissio on ennakoinut ongelmat, koska pystymme näkemään, että tilintarkastustuomioistuimen tekemisissä analyyseissa virhetaso ylitti kahden prosentin ja silloin, olemme, eh, silloin on parannettu myös eh, sitä tapaa, millä on parannettu sitä tapaa, millä on analysoitu näitä virhetasoja. Olemme voineet paikantaa ongelmat ja öö, pääosasto voinut vapauttaa, ottaa käyttöön näitä varoja, varau, varaumavaroja. Minkä takia on 5 prosentin luku? Täällä kysyttiin sitä, koska yhtäältä meillä on lähestymistapa, joka perustuu vuosikatsaukseen. Ja jos tämä virhetaso oli ylittänyt jo kokonaisvaltaisesti yli 2 prosenttia, niin silloin pääosastolla oli, pääosastolla oli otettu ne jäsenvaltiot, joissa tämä virhetaso oli korkea ja oltiin todettu, että jos tämä virhetaso Ranskassa, Bulgariassa ja Puolassa näiden laskelmien mukaan, niin silloin keskiarvo muille olisi ollut alle 2 prosenttia. Eli silloin totesimme, että näille jäsenvaltioille ongelma oli sen sortinen, että, että pääosastolta päätettiin ottaa käyttöön näitä varaumia. Meillä ei siis ollut toimintaohjelma eikä ryhdytty toimenpiteisiin. Mutta vaikka ei ole mitään varaumia pääosaston vuosikatsauksessa, niin kuitenkin oikaisuin ryhdytään silloin, kun ongelmat havaintaan. Ja voidaan mennä aina kaksi vuotta taaksepäin ja oikaisut, oikaisuja sovelletaan niin kauan kuin olemme vakuuttuneita, että tilanne on korjaantunut. Näin oli Portugalin laita, näin oli Bulgarian laita, näin oli myös Romanian laita, vaikka Romania tällä hetkellä ei, vaikka Romania ei tällä hetkellä ole näiden varaumarahantojen rahantojen kohteena, mutta se on suorittanut nämä vaadittavat oikaisut. Mutta jos ajattelemme Bulgaria ja Portugalia, kun oli olemassa näitä varaumia, aikaisemmin oli harjoitettu, oli toteutettu toimintaohjelma, oli tehty oikaisuja, toimintaohjelma oli otettu käyttöön Portugalissa. Kaksi viimeistä tilintarkastusta osoittivat, että ongelma oli korjattu. Bulgariassa ongelma korjattiin. Tuore tilintarkastus osoitti sen, mutta pääjohtaja haluaa vielä toisen tilintarkastuksen, jotta voidaan todeta, että nämä oikaisujärjestelmät ovat todella tuottaneet toivottua tulosta. Tämä osoittaa, että tämä vaatii aikaa, mutta mekanismi on sen sortinen, että me tarvitsemme aikaa. Nyt on vuosi 2013, me arvioimme vuoden 2011 menoja. Me olemme voineet, jos me olemme voineet todeta ongelman vuonna 2011, niin me voimme mennä taaksepäin vuoteen 2009 näiden oikaisujen kanssa. Minä haluan korostaa ensinnäkin sitä, että on, tässä on kyse EUn rahoituksellisista eduista ja se on turvattu jo tämän järjestelmän avulla, kun meillä on tämä netto-oikaisujärjestelmä. Se koskee ensimmäistä ja toista pilaria. Toinen asia, te olette oikeassa, joissakin tapauksissa meidän välineemme eivät olleet riittäviä, jotta olisimme kannustaneet jäsenvaltioita korjaamaan ongelmat mahdollisimman pian, koska näiden oikaisujärjestelmien toteuttaminen, soveltaminen vaatii aikaa. Miksi se vaatii aikaa? Siksi, että automatiikallahan on omat rajansa. Me olemme sitoutuneita lainsäädäntöön. Meidän pitää antaa oikeudet jäsenvaltiolle puolustautua ja tulla omien argumenttiansa kanssa osoittaakseen, että nämä tietyt nämä oikaisuvaatimukset tai se, mitä me olemme vaatineet, ovat olleet todella todellisia. Ja jos jäsenvaltio pystyy osoittamaan, että virhe on pienempi kuin mitä komissio oli osoittanut. Eli meillä on, on ollut näitä sovittelumenetelmiä myös. Se tarkoittaa sitä, että olemme voineet todeta, että me voimme yhdistää joitakin, vetää yhteen joitakin vaiheita – ja sillä tavalla, että maksimiaika on kaksi vuotta silloin, kun ongelma on havaittu. Mutta me todella siis haluamme kannustaa jäsenvaltioita, ei vain näiden määräysten avulla, joiden, jotka aina ensi ja viime kädessä pyrkivät turmaamaan EUn rahoitukselliset edut. Mutta viimeksi on päätetty ottaa varainhoitoon maatalouspolitiikassa mahdollisuus vahvistaa maksujen lakkauttaminen, keskeyttää ja lakkauttaa ne. Tämä me totesimme, että oli aikaisemmin liian raskas prosessi, joka ei osoittautunut tehokkaaksi. Nykyisen varainhoidon avulla meillä on mahdollisuus siihen, mitä tulee maaseudun kehittämiseen. Me olemme lähteneet myös soveltamaan, niin kuin jo sanoin, aikaisemmin me olemme lähteneet soveltamaan maksujen keskeyttämistä – vuodesta 2014 lähtien me voimme soveltaa tätä äh, keskeyttämistä ja lopettamista kahden pilarin alla. Ensimmäisessä pilarissa keskeyttäminen ei ole oikein loogista, koska on kyse vuosi äh, neljänneksistä, mutta yksi ihan pelkkä rutiinitilintarkastus voi osoittaa jonkun ongelman. Eli meillä on nyt tämä äh, mekanismi, kannustava, jäsenvaltioita kannustava mekanismi, Tämän lisäksi on myös ongelmia, jotka pitää muuttaa ja soveltaa eh, sopiviksi yhteisen maatalouspolitiikkaan. Sen takia tämä nykyreformi, sen lisäksi mitä edustaja Geijer täällä sanoi, että neuvotteluihin on, piti ottaa joitakin elementtejä, joita komissio ehkä olisi halunnut ottaa siihen mukaan yksinkertaistamissyistä. Eihän se tarkoita sitä, ettenkö me haluaisi yksinkertaistaa toista pilaria, joitakin elementtejä siinä yksinkertaistetut maksut, lasku, Nous allons introduire maintenant dans la vérification. Könttäsummamaksujen yksinkertaistaminen mm, ja myös maaseudun kehittämiseen liittyvät kriteerit, jotka tulevat jäsenvaltioista. Ja jos ajattelemme ensimmäistä pilaria, monet aiheet, jotka ovat synnyttäneet virheitä, niin kuin tilintarka- tilintarkastustuomioistuin sanoi, tämä pysyvä laiduntaminen esimerkiksi, ja mitkä ovat laidunalueen valittavuuskriteerit, jos puhumme pysyvästä laiduntamisesta, ja mikä on myös näiden alueiden valittavuus, mutta tässä on kyse joidenkin tilanteiden tulkittavuus tässä me olemme pyrkineet, pyrkineet ottamaan huomioon enemmän kuin aikaisemmin silloin, kun lähdettiin reformiin. Me olemme, lähteneet, me olemme ottaneet myös huomioon todellisuuden siellä ihan, mikä on tämä valittavien maalueiden pinta-ala. Eli jos me lähdemme määrittelemään liian monimutkaisesti jotakin tai liian jäykästi jotakin, jos ajattelemme jatkuvaa laiduntamista, Tämä, äh, Mutta tässä pitää kuitenkin aina olla joku logiikka mutta meillä on nämä yksinkertaistavat elementit tärkeitä, haluamme kannustaa jäsenvaltioita, sen me halusimme myös sisällyttää lainsäädäntöön. Ja myös virhetason alentaminen ja systeemi, jonka avulla pystymme nettoikaisuihin. Ja tällä tavalla voimme aina pitää EUn budjetin kunnossa. Jos on kyse miljardista eurosta, niin se tarkoittaa lyhyesti sanottuna vain kahta prosenttia YMPn menoista. Siihen sisältyy myös tämä virhetason, virhetasojen tai virheiden korjaaminen, jos puhutaan nettorahoitusoikaisuista. Sehän tarkoittaa sitä, että järjestelmä toimii, jäsenvaltiot paikantavat itse ongelmat, eikä ta, ilman tätä vuosikatsauksessa mainittua varaumaa mutta jos ajattelemme EUn budjettietua, niin se on kuitenkin aina turvattava ja suojattava, mutta totta kai aina voidaan parantaa asioita, jotta virhetaso alenisi. Miksi me sitten annamme vastuuvapauden? Minä sanoisin ensinnäkin, että EUn budjettietua pitää suojata tällä mekanismilla, joka on jo käytössä. Toisekseen, jos komissio on ryhtynyt selvästi toimenpiteisiin parantaakseen tilintarkastusjärjestelmäänsä, vahvistaakseen jäsenvaltioiden vastuullisuutta. Sertifiointijärjestöt saavat myös lisää vastuuta ja roolia. Me olemme myös sopeuttaneet meidän tilintarkastusjärjestelmämme tätä ajatellen voidaksemme tehdä enemmän yhteistyötä sertifiointijärjestelmien kanssa. Meillä on tämä uusi yksikkö DG Agrissa, joka tekee ainoastaan työtä tällä toimintalohkolla sertifioinnissa ja toimintaohjelmassa. Meillä on myös uusi mekanismi maksujen lakkauttamisesta tai keskeyttämisestä, silloin voimme ryhtyä toimiin jo ennakoivasti. Olen ihan samaa mieltä, että ehkä yhdessä meidän pitäisi löytää se tapa, miten voisimme vielä vahvistaa jäsenvaltioiden vastuualueita ja vastuullisuutta, kuten tilintarkastustuomioistuin sanoi ihan aiheellisesti. Vaikka virheitä voitaisiin löytää maaperällä, ne voitaisiin myös korjata ja paikantaa jäsenvaltioiden toimesta. Ja vaikka olemme kaksinkertaistaneet tilintarkastushenkilöstöämme agripääosastolla ja meillä on ihan osasto, joka keskittyy yksinomaan tilintarkastukseen Agri-pääosastolla. Mutta emme voi lähteä vaan lähteä semmoisiin toimenpiteistä voisimme tyydyttää edustaja Geijeriä. Me olemme luoneet tämän uuden yksikön, joka tekee työtä jo vähän etukäteen ennen kuin tehdään tämä varsinainen ongelmien paikantamistilintarkastustoiminta. Meillä on, tähän, meillä on siihen olevia toimintaelimiä, jotka liittyvät maksujen antamiseen. Meillä on valvonta sääntöjä. Meillä on valvontamenettely, jotka ovat selkeämpiä, niin kuin usein tilintarkastustuomioistuin totesi. Ongelmat ovat sen sortisia, että ja menetelmät ovat monimutkaisia, ne eivät ole selkeitäkään jäsenvaltioissa ja tulkintavirheitä jää aina molempia osapuolia ajatellen. Nämä kaikki elementit olivat tässä. Rova Gresle esitti minulle täsmällisempiä kysymyksiä. Olen ehkä jo vastannut hänelle, miten tämä jäännösvirhesuhde on laskettu uuden agripääosaston menetelmän kanssa. Me emme, pyy, me emme ö, jää vain siihen, mitä ähm, maksusta vastaavat toimielinten pääosastojen edustajat meille toimittavat tietoa, mutta meillä on uusia laadullisia indikaattoreita, joissa puhutaan myös ö, agripääosaston teke, jossa on myös agripääosaston tekemät tilintarkastusten tulokset. Kaikki nämä indikaattorit yhteenlaitettuna antavat meille mahdollisuuden tehdä laskelman, mikä on jäännösvirhesuhteissa piilevä riski. Eli tämä tarkoittaa sitä, että voidaan ensi vuodesta lähtien, jos ajattelemme budjettivuotta 2014, ja sertifiointiorganismia, niiden pitäisi antaa uusia näytteitä jäsenvaltioista. Me emme voi sitä tehdä vaikka me kaksinkertaistaisimme henkilöstöä, me emme voisi saada mitään edustuksellista otantaa 28 jäsenvaltiosta. Me aiomme tehdä yhteistyötä sertifiointijärjestöjen kanssa auttaaksemme niitä niiden tehtävissään. Selitin jo, miksi tämä erilainen suhtautuminen jäsenvaltioihin, miksi tämä eriyttäminen, jos puhumme nettorahoitusoikaisusta ja niistä varaumista, jotka löytyvät vuosikatsauksessa, koska tämä rahoitusoikaisua sovelletaan riippumatta siitä, onko varaumia vai ei, kun ongelma on löytynyt. Meillä on tämä budjettia suojaava järjestelmä. Se vaatii sitä, se edellyttää sitä, mutta vuosikatsaus on tavallaan on valokuva otanta kyseisestä vuodesta, mutta rahoitusvaraumat ovat sitä varten silloin, kun mennään tämän kahden prosentin yli, silloin kun meillä on myös epäilyjä siitä, miten järjestelmä on toiminut, vaikka virheprosentti ei ehkä ylittäisikään tätä kahta prosenttia. Euh, Mitä tulee sitten laatuvalvonnasta jäsenvaltioissa, jäsenvaltioissa, meillä on tämä kreikkalainen järjestö. Kreikassa on Kreikka on saanut rahoitusoikauksia usein vuoden ajan. Se on ryhtynyt maksamaan takaisin, vaikka se on saanut moratoriumin, koska toimintaohjelmaa ei ihan kokonaisvaltaisesti toteutettu. Niin me olemme keskeyttäneet tämän moratorium ja olemme pyytäneet jo takaisinmaksua Kreikalta. Mutta tämä LPIS, viljelylohkojen tunnistamisen perustava järjestely, on ihan kahden vuoden ajan toteutettu hyvin Kreikassa. Se on maksanut rahoitusoikeukset, mutta se on myös maksanut tämän järjestelmän uudelleenlaadinnan. Se on nyt uudestaan toteutettu ja me olemme sitä mieltä, että meillä on riittävästi takeita siitä, jos ajattelemme tietokannan laatua. Mutta sitten valvonta, se pitää myös tarkistaa, miten viranomaiset käyttävät tätä tietokantaa tai mitä virheitä voi löytyä myös erilaisista edunsaajien antamista julkilausumista järjestö, joka vakuuttaa meidät, antaa vakuutuksen meille Kreikasta. Se ei voi olla tietenkään tämä järjestö, joka suorittaa maksut, vaan se on sertifiointijärjestö. Se on täysin riippumaton maksusta vastaavista virastosta. Edustaja Vaughan Keller kysyi minulta miten näistä metodologian, metodologian vaihtamisesta tilintarkastustuomioistuimessa viime vuonna tästä keskusteltiin paljon. Minä en voi tässä nyt lähteä kommentoida metodia. Metodologia tilintarkastustuomioistuimella on omat perustansa, miten se valitsee sen. Mutta jos ajattelemme metodologiaa, olemme sitä mieltä, että onko se edustuksellinen tai oikea. Minä annan vain oman näkemyksen, oman mielipiteeni. Viime vuonna jos puhutaan ehdollistamisesta virhetasossa, me olemme sitä mieltä, että näin ei pitäisi olla. Tämä taloudellinen ehdosta, ehdollistaminen ei ole mikään valittavuuskriteeri, jos ajattelemme suoria maksuja, mutta tilintarkastustuomistun on sanoi tästä taloudellisesta eh-, ehdollistamisesta oli 0,4 prosenttia toisessa pilarissa ja 0,2 prosenttia ensimmäisessä pilarissa, jos ajattelemme kaikkia muita kohtia olemme äh, aika lailla samoilla linjoilla tilintarkastustoimistoisen kanssa tuloksia ajatellen. Jos ajattelemme sitä intervallia, jossa tämä, johon tämä virhetaso voi sijoittua, koska jos mekin laskelmissamme ensimmäisen pilarin alla haluamme parantaa tätä virhetason laskumenetelmää. Äh. Edustaja Odi viittasi tilintarkastustuomioistuimen otantaan. Jos ajattelemme erityiskatsausta tai erityiskertomusta, miten raha on käytetty komissiossa, komissiossa olemme sitä mieltä, että että yhtäältä pitää aina puolustaa EUn budjettietua, mutta komission jäsen komissaari on vastuussa siitä, että saadaan hyvät tulokset siitä, miten tätä politiikkaa on sovellettu. Emme ole vastuussa ainoastaan rahan asianmukaisesta käytöstä, vaan meidän pitää myös antaa hyvät tulokset siitä, miten tätä politiikkaa on sovellettu. Jos ajatellaan maaseudun kehittämistä, jos haluamme poistaa kaikki monimutkaiset riskitekijät, niin silloin vaarana on se, että meillä on maaseudun on kehittämissäännökset, jossa on vain kaksi, pari, muutama toimenpidettä, joita sovelletaan samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Emmekä me silloin enää pysty vastaamaan poliittisiin tavoitteisiin, joita YMPlle on asetettu. Eli tässä on tietty liikkumavara, jossa meidän pitää, jonka sisällä meidän pitää tehdä valinta. Haluammeko virhetason, joka on matemaattisesti laskettuna erittäin alhainen, ja sitten emme mieti yhtään poliittisia huolia, onko meillä toisaalta sitten taas poliittiset tavoitteet, joita sovelletaan niiden toimenpiteiden avulla, joiden avulla voimme myös mahdollisimman paljon valvoa ja katsoa, onko, tämä, onko se toimintakelpoista. Sitten miten Regi ja Agri-pääosastavat vaihtavat kokemuksia Meillä on komissiossa hyvä yhteistyö kaikkien pääosastojen kesken, jotka hallinnoivat varoja jaetun hallintomenetelmän puitteissa jäsenvaltioiden kanssa. Tämä, tämä on nyt laajennettu koskemaan kaikkia komission pääosastoja. Mutta jos ajattelemme näitä oikaisuja ja takaisin perimisiä, niin niissä on kuitenkin ollut eroavaisuuksia meidän sisälläkin. Jos ajattelemme agripääosastoa, nämä oikaisut olivat netto-oikaisuja. oikaisuja ja mitä me sitten perimme takaisin, joka tulee takaisin komissiolle, niin se tulee eu budjettiin eikä se enää palannut takaisin jäsenvaltioon. Tämä harmonisointiprosessi ensi vuodesta lähtien äh, jatkaa, äh, jatkuu samoilla linjoilla ensi vuonna. Edustaja Mulder puhui IACstä eli yhdennystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä – Mielestäni tämä järjestelmä on hyvä suhteessa maksujärjestelmään, mikä meillä on nyt käytössä. Tähän mennessä ei ollut ongelmia, nyt ongelmat ovat nousseet esille. Tämä on lausunto, joka on tehty vain minun neljän vuoden kokemuksen jälkeen ja mikä minulla on itse kokemusta YMPstä, joka on tullut tämän viimeisen reformin jälkeen. Se on mielenkiintoista todeta, jos te tarkistat 2002, 2003, 2004 valvontaa, joka tehtiin itse maaperällä, niin se perustui tähän maksujärjestelmään, joka oli sidottu tukeen, tukeen eli se liittyi tilan pinta-alaan. Se oli paljon täsmällisempi riskit olivat suurempia edun, edunsaajille ja, ja valvojalle tilanne oli paljon kappeampi. Jos tätä tilaa oli käytetty johonkin tuotantotyyppiin, niin se oli valittava. Jos valittava, valit, se oli val, valit, valintakelpoinen, jos tue, sijoittiin sitten eri tavalla. Jos ajattelemme vuotta 2006, tuen sitominen tarkoitti sitä, että me pystyimme kasvattamaan paljon tilakokojen valittavuutta. Eli sitä ei tarvinnut enää välttämättä käyttää tiettyyn viljelytoimintaan, mutta se oli eli valittava, vali, valintakelpoinen. Eli tässä ei ollut riittävän selkeästi rajattu tätä, koska maanviljelijät eivät viljelleet koko tila-aluetta, eli sitä ei käytetty intensiiviseen viljelyyn koko pinta-alaa, koko tila-aluetta. Eli tässä oli kyse siitä, että miten haluttiin suorittaa tämä laadunvalvonta – tietokannan perusteella. Minä haluaisin nyt sanoa, että meillä me emme usko, että ensi vuonna ongelma saadaan ratkaistua, koska nykyreformissa me olemme olemme tarkkaan katsoneet uudestaan, mikä on pysyvä laiduntaminen ja mikä on mm, valintakelpoinen tila-alue. Ja silloin riskit ovat olemassa, koska nämä kriteerit poikkeavat jäsenvaltiosta toiseen. Järjestelmä sinällään on aika hyvä, mutta meidän pitää parantaa Mm, tietokantojen sisältöä ja se edellyttää aika paljon työtä, jos voimme parantaa laadun valvontaa, jos haluamme parantaa laadun valvontaa ja laadun valvojan laatua. Ja, Dank, äh, Kiitokset, komissaari. Tässä reaktio reaktiot syntyivät saman tien puheenvuoronne jälkeen. Piipä ja Kresle, olkaa hyvä. Ja, Dank, Herr Kommissar. Ich muss anerkennen. Kiitokset. On tunnustettava, että esittämänne vastaukset kyllä vaikuttavat varsin vakuuttavilta ja myöskin sisällöllisesti kyllä toivat hieman lisätietoa asioihin. Eli nämä havaitut virheet tarkistaa ja että ne vaikuttaisivat eh, eh, olevan olemassa pidempään kuin mitä todellisuudessa on. Tämä nyt ehkä perusteluna on ihan eh, luotettava mutta kun ajatellaan teidän arvioitanne tulevaisuutta ajatellen, niin voi epäillä, toteutuvatko tällaiset ennusteet, kun maaseutualueen kehittämisestä puhutaan ja haluttaisiin yksinkertaistaa, niin tällöin ehkä eh, virheistä voitaisiin eroon päästä, mutta eh, en tiedä nämä eh, kymmenen sentin palautukset, en tiedä. Tällaiset könttäpohjaiset menettelyt ehkä onnistuisivat alentamaan virhetasoa, mutta 6,8 prosenttia verrattuna muihin alueisiin ja poliittisiin aloihin on ilman muuta liian korkea osuus. No kuinka tässä nyt sitten käytännössä käy, nähtäväksi jää. Kuitenkin on eräs asia, jota en oikein ymmärrä. Selvitykset, joita esititte tähän maa-ala viljelylohkojärjestelmään, itse kävin autolla Portugalissa ja liikuin myöskin Saksassa maaseutualueilla ja kun keväslaitteen päälle pistää ja haluaa ajaa toi, hieman toista reittiä ruuhkan välttääkseen, niin melko pian Kyllä, huomaa. Eikä tässä tarvita mitään luksusautoa, ihan tavallisen auton, tavallinen GPS-järjestelmä kertoo, missä milloinkin liikkuu. Ja jos Google Earth-järjestelmää eh, eh, vielä hyödyntäisi, niin tarkemmatkin rajavedot olisivat mahdollisia. Voisi huomioida satelliittipohjaisesti myös ihan tavalliset eh, peltotiet ja muut, eli saisi kaiken mahdollisen tarvittavan tiedon. Ja siksi en oikein ymmärrä, eivätkä varmasti monet muutkaan ymmärrä, miksi Portugalin Ranskan tyyppiset maat jo vuodesta seitsemän ovat esittäneet tällaisia puutteita ymmärrykseni mukaan tässä olisi pitänyt jo toimia paljon aikaisemmin ja toivottavasti tulevaisuudessa päästään toimenpiteisiin jotka ovat nopeampia ja tehokkaampia. mitä tulee näihin netto korjauksiin, oikaisuihin vastaukseni jäi hieman epäselväksi, eli eh, viiden vuoden menettelyt haluttaisiin kuroa kahden vuoden menettelyiksi, mutta miten konkreettisesti tähän haluatte päästä, eh, jäi vielä hieman epäselväksi. Ja tässä kysymykset, jotka halusin vielä tässä jatkoksi esittää. Kiitos. Rouva Kreslen puheenvuoro vielä, olkaa hyvä. koko viikonlopun ponnistelin näiden asioiden parissa, tutustuin muun muassa vuosiraportin huolella, myöskin oikaisu, eh, tiedonantoja tarkastelin yksityiskohtaisesti. Todellakin luin niitä huolella ja sillä ajatuksella, että ymmärtäisi, mistä kaikessa on kyse. LPS-järjestelmä ensinnäkin, niin kuin tässä todettiin, eh, se on ongelmallinen järjestely monissa maissa ongelmat ilmenivät Portugalissa jo vuonna 2006 ja komissio näin reagoikin varmaan myötä ja 2008 Bulgaria tuli mukaan ja sitten 2007 Ranska. Ja systemaattisesti eh, tietyt alueet on näissä ilmoitettu pysyviksi laitumiksi, vaikka näin ei ole ollut. En tiedä, eh, tällöinhän ei voida puhua enää virheestä, vaan ihan tarkoittaa vaikutushakuisuudesta, kun näinkin pitkistä aikajaksoista puhutaan. Eli ilmeisesti jäsenmaat ihan tieten tahtojen käyttävät vääriä järjestelmiä. Ja kysymys kuuluu, miksi näin tehdään? No todennäköisesti siksi, että siitä hyötyy taloudellisesti. Kun tarkastelee näitä rahoitusoikaisuja ja kokonaissummia, niin ihan naurettavista summista loppujen lopuksi kyse on. Eli sanktiot, joita oikaisujen myötä langetetaan, ovat verrattuna taloudelliseen hyötyyn, jonka jäsenmaat saavat aivan minimaaliset, ja se on tässä ongelman ydin. No, en tiedä järjestelmää Eh, ehkä ei voi muuttaa, eh, emme muullakaan tavoin voi pakottaa muita toimimaan oikein, mutta kysymys kuuluu, onko komissio tietoinen tästä järjestelmällisestä ongelmasta, systeemiongelmasta eri jäsenmaissa? kommentoitte rahoitusoikaisua, mutta eihän tässä nyt kuitenkaan mitään konkreettista ole tehty, jos äh, tarkastelee näitä summia. Olisi hyvä kuulla, mitkä ovat niitä jäsenmaita, joihin tämä ongelma kohdistuu. Ja kun tarkastellaan asiaa vuosittain, olisi hyvä, jos saataisiin ihan vuosittaiset tiedot kunkin maan osalta sen suhteen, millaiseksi tämä ongelma on luokiteltu. Itse katson, että suurin ongelma on se, että tässä ei ole kyse virheestä, vaan tässä on kyse ihan tieten tahtoin tehdystä erheestä. Ja sitten kysyisin vielä Kreikkaan liittyen eräästä seikasta. Itse olen ollut valtuuskuntamatkalla kahteenkin otteeseen Kreikassa. Pahoittelen nyt Kreikan kollegat, mutta tässä viittasitte moratumin keskeyttämiseen 25 miljoonaa euroa syyskuussa 2003 raukeaa, koska LVS-järjestelmä edelleenkään ei toimi. Itse kävin Kreikassa 2007 ja 2010 ja joka ikinen kerta komissio vannoi meille, että, että kyllä homma hoituu ja järjestelmä toimii, mutta kysyn, mikä tilanne on nyt, koska nyt taas on kulunut kaksi vuotta ja komissio toteaa, että kyllä taas eh, järjestelmä saadaan toimimaan. Minä en tätä ymmärrä, enkä ymmärrä, miksi meille tällä tavalla on valehdeltu. Te toteatte, että tämä ongelma on ollut tiedossa jo vuodessa 2006, okei, vieläkään sitä ei ole ratkaistu. Kun EAX-järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1997, silloin oikeastaan tiedettiin, mutta nyt todetaan, että tuloksia ehkä saadaan aikaan vuonna 2015. Jos näin on, niin minä kysyn, että miksi sitten kuitenkin näitä rahahanoja pidetään koko ajan auki. Oui, un, un de, <clears throat> de réflexion. Donc... Yksi ajatus tämä liittyy kollegani Ingen sanoihin. Kaikissa keskusteluissa näemme, että tämä jaettu hallintomalli on tiensä päätössä. Tämä toimi silloin, kun meillä oli vähemmän jäsenmaita, mutta tämä ei kyllä enää nykyisin toimi. Mielestäni meidän pitäisi ainakin tehdä asiasta tutkimus ja Euroopan unionin pitäisi äh, toimia. Jäsenmaat toimivat sitten niin kuin haluavat. Minulla on yksi kysymys, hyvä komission jäsen, te sanotte jotakin mielenkiintoista. Sanoitte, että meillä ei ole tarpeeksi tilintarkastajia ja me tulemme luottamaan näihin eh, sertifikaatioviranomaisiin ja heidän avullaan saamaan lisää tilintarkastajia. No, me olimme Ranskassa ja tarkastelimme näitä sertifiointiviranomaisia, mutta ne eivät ole riippumattomia mielestäni. Nämä mm, sertifiointielimet ovat ministeriöiden alaisuudessa ja ne nimeävät viranomaiset, jotka näitä tarkastuksia suorittavat. Nyt meidän täytyy kyllä todellakin harkita. Jos me tätä jaettua hallinnointia ajamme, meidän täytyy luottaa tilintarkastusviranomaisiin eikä näihin tällaisiin elimiin, jotka ovat jäsenmaiden hallitusten alaisuudessa. Jos me tällaista jaettua hallintomallia harkitsemme, meidän täytyy tarkastella sitä, kuinka voisimme sitä jäsenmaissa toteuttaa. Ja olen Ingen kanssa aivan samalla linjoilla. Rova Kressle vielä, olkaa hyvä. Niin Romanian asiasta vielä hyvä komissaari. Poliitikot ovat nyt koskemattomia tiettyissä rikoskysymyksissä ja tämä aiheuttaa ongelmia liittyen eurooppalaisiin rahastoihin. Miten olette ajatellut sen hoitaa? Itse esittäisin yhden kysymyksen komissaarille, jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Nämä kriittiset kommentit, joita täällä on esitetty, osoittavat sen, että valvontaan liittyy ongelmia. Ja yksi ongelmista liittyy nimenomaan siihen, että tässä taustalla oleva lainsäädäntö on varsin monimutkaista. Ja kysyisinkin teiltä, mikä on oma arvionne asiasta. Puhutte parannuksista, joihin päästäisiin. Nyt kuitenkin on sovittu uudesta YMPstä, niin miten te näkisitte tämän tilanteen? Katsoisitteko, että komission tilanne helpottuisi tämän uuden lainsäädännön myötä vai monimutkaistuuko se entisestään? Alors, monsieur, euh, monsieur Piper. Edustaja Piper, toisesta pilarista, miten vähentää tätä virhetasoa? Minä voin sanoa ihan käsi sydämellä, niin kuin viime vuonnakin, jos me haluamme säilyttää maaseutua kehittävän politiikan, tavoitteiden, jotka vastaavat eri alueiden jäsenvaltioiden odotuksiin ja toiveisiin mielestäni, silloin olisi hyvin vaikeata saavuttaa virhetasoa, joka olisi alle 2 prosenttia, joka perustuisi nykyisen järjestelmään laskenta, laskentaperiaanteinen. Minulla on luettelo hyvistä hankkeista, vaikka niitä voitaisiin joidenkin argumenttien perusteella – että ne ovat sataprosenttisia virheitä, niin siinä tavoite, lopputavoite tässä hankkeessa on saavutettu. Eli siis tässä, tässä on ristiriita, jos tavoitteena on päästä alle tuon kahden prosentin, niin silloin olisi vaikeaa nykyisten laskentajärjestelmien perusteella päästä siihen. Silloin virhetasoa voidaan, silloin pitäisi vähentää. Jos meillä on 7 prosenttia, se on liian korkea luku, sitäkin voitaan, sekin voitaisiin laskea alemmas Minul, minä annoin joitakin esimerkkejä horisontaalisista toimenpiteistä, joiden avulla haluamme kannustaa jäsenvaltioita olemaan paljon tarkkaavaisempia tarkastusten suhteen, koska tilintarkastustuomioistuin on todennut, että ongelmat voidaan havainnoida jäsenvaltioissa ja, ja korjata ne siellä. Eli meillä pitäisi olla selkeät kannustimet, jotta jäsenvaltiot hoitavat niille kuuluvat vastuunsa hallinnoijina, niin kuin komissio on tehnyt, ja silloin kun vaan kontrolli tehdään jäsenvaltiossa, se pitää tehdä, toteuttaa asianmukaisesti. Inhimillinen virhetekijä on aina mahdollinen valvojen puolella, tai sitten ne koersitiiviset toimet voivat aiheuttaa myös virheitä. Tässä on kyse monimutkaisuudesta, sen pitäisi olla objektiivista kuitenkin tämän toiminnan uudessa YMPssä. Me olemme halunneet lähteä yksinkertaistamaan tätä. Emme halua saattaa tätä liian pakottavaksi, sitovaksi jäsenvaltioille maaseudun kehittämisohjelmassa. Meillä on joitakin könttäsummaperiaatteita joissakin hankkeissa, mutta me haluamme kuitenkin olemme halunneet kuitenkin poistaa joitakin valintakriteereitä, valittavuuskriteitä, ja se on jäsenvaltioiden toimivaltaa. Mutta mitä me olemme tehneet? Ehkä halutaan että sanoa, että komissio käyttää väärin vastuun tai valtaan. Jäsenvaltioissa ministerit tulevat varmasti protestoimaan, mutta mitä me emme halua hyväksyä maaseudun kehittämisohjelmassa, vaikka poliittisesti sisältö on hyvä, me emme hyväksy sitä, että jos ehdotetut toimenpiteet ovat liian monimutkaisia tai jos jäsenvaltiot eivät ole käyttäneet niitä, niitä mahdollisuuksia helponta yksinkertaista, joita niille on tarjottu maaseudun kehittämisohjelmassa. Sen takia minä komission jäsenä hoidan vastuuni. Minä haluan lykätä tämän ohjelman hyväksymistä, jos näitä elementtejä ei ole sisällytetty siihen, joita komissio peräänkuuluttaa. Toisesta pilarista me voimme tehdä näin. Totta kai, totta kai, sen jälkeen kun ohjelma on hyväksytty, vaikka valvonta ei ole asianmukaisesti toteutettu, jos me olemme takeita siitä, niin kuin olemme, niin kuin olemme aiemmin tehneet, annoin esimerkit kahdesta kolmesta jäsenvaltiosta ohjelmasta voimme keskeyttää maksut mm, viikosta muutamaan viikkoon. Ja jos toimenpiteet eivät ole vakuuttavia, voimme lopettaa maksut. Ei ainoastaan keskeyttää, vaan lopettaa. Näitä instrumentteja meillä ei ollut aiemmin. Ja nyt meillä ne tulee olemaan. Ensimmäistä pilarista tästä lohkojärjestelmästä, viljelylohkojärjestelmästä. Viljelylohko- ja lohkojärjestelmästä en lähde tässä äh, yksityiskohtiin. Puhuitte jo navigointijärjestelmästä, autosta ja Google Earthista. Täsmennykset ovat erilaisia, jos puhutaan Googlein navigointijärjestelmästä tai mitä me pyydämme jäsenvaltiosta, kun lähdetään rajaamaan viljelylohkojen pinta-alaa meillähän on alivaltiosihteerit ja sihteerit jäsenvaltioissa. Kun minä olin ministeri, niin Romaniassa oli äh, rahoitusoikaisu, jotka piti maksaa, ja meillä oli viljelylohkovalvonta, jotta pystyimme todella toteuttamaan tämän täsmällisen, täsmälliset rajaukset. Eli siis nämä rajaukset ovat erilaisia, mutta ongelma ei piile siinä, miten määrätään tai rajataan joku, jonkin viljelylohkon pinta-ala, niin kuin se Googleissa näkyy. Jos meillä on kyse esimerkiksi muutamasta kymmenestä hehtaarista, niin yksi osa siitä voi olla vain valintakelpoinen. Esimerkiksi Romaniassa maaperän valinta, valintakelpoisuus on on määritelty suorien maksujen saannin perusteella. Meillä voi olla jossakin lohkossa jotain pysyvää laiduntamista, jos te menette Espanjan tai Portugalin tai ehkä Suomeen ja Ruotsiinkin. Siellä on viljelyä, lohkoa ja osa on siitä laidunnettua ja sitten on puita, jotka tulevat ja myös kallio, maaperää ja sitten on taas viljely, laidunta aluetta ja sitten on taas puita. Eli jäsenvaltioiden pitää usein tehdä, kun lähdetään määrittelemään tätä. Pitää rajata ihan tarkasti, mikä pinta-ala on kallioperäistä, mikä on puiden peittämää, mikä osa on siitä on, on luonnollista laidun aluetta. Eli tässä on kyse täsmennyskriteereistä, mitä me olemme nyt tehneet nykyisten säännösten avulla tämän tyyppisten virheiden välttämiseksi. Nythän meillä on joko lehmä tai vuohi, silloin se laidunta jollakin alueella ja joskus tämä kyseenalaistetaan viljelijän toimesta. Eli siis nämä eläimet voivat mennä laiduntamaan myös sille alueelle, jossa on puita. Ja, ja sitten sanotaan, että minä olin pannut tämän tämän osan lohkostani valintakriteerinä, kun taas tilintarkastaja voi sanoa, että ei tämä ole valintakelpoinen minun laskelmissani, koska sen pitää olla vain ruohoa, tai sen pitää olla vain puoluetta, tai sen pitää olla vain kallioaluetta. Eli tässä se virhetaso voi syntyä. Mitä me olemme nyt pyrkineet tekemään? Me olemme lähteneet täsmentämään paljon selkeämmin, mikä on pysyvää laidunaluetta, ottaen huomioon nämä todelliset tilanteet. Näin ei ollut silloin, kun irrotettiin tämä laidun erikseen valintakelpoiseksi. Me olemme ehdottaneet eh, taas kerran tiettyä 10 prosentin marginaalia jäsenvaltioille silloin, kun ne lähtevät rajaamaan pysyvän laidun alueen pinta-alan. Eli pinta-ala on noin eh, tiettyä harmaata aluetta. Jotkut alueet eivät olleet valintakelpoisia, toiset olivat. Eli ei ole kyse siitä luonnollisesta viljelylohkon alueen rajaamisesta. Eli ensi vuodesta lähtien me olimme sitä mieltä, että meillä on tekijöitä, joiden avulla voimme poistaa tämän vaaratekijän, joka aikaisemmin oli olemassa, kun lähdet, vähän huonosti ehkä tulkittiin näitä pinta-alalukuja. Rova Greslelle haluaisin vastata, miksi Portugali tai muut jäsenvaltiot, Bulgaria, Romania, Kreikka, miksi näissä maissa ongelmat ovat olemassa vuodesta 2007 lähtien ja vielä sen jälkeen. Vuonna 2007 havaitsimme ongelmat. Sen jälkeen lähdettiin ratkaisemaan ongelmaa nimenomaan tällä viljelylohkoperiaatteella. Mutta jos lähdemme sitä arvioimaan maakohtaisesti, se on kallista, emmekä me voi budjetillisesti yhtä jäsenvaltiota tekemään sitä. Fyysisestikin se on aika vaikeaa tehdä ilmavalokuvia lähteä digitaalisesti lähteä rajaamaan näitä viljelylohkoja, laidunalueita, etc. Eli silloin kun jäsenvaltiolla on ongelma tässä viljelylohkokysymyksessä, silloin me pyydämme, että, että saisimme joka vuosi ainakin yhden kolmanneksen siitä siitä tietoa. Eli tämä uudelleenlaatiminen, viljelylohkojen uudelleenlaatiminen, uuden muotoilu kestää kaksi-kolme vuotta, mutta kahden, kolmen vuoden tai neljän vuoden aikana jäsenvaltio maksaa rahoitusoikeuksia maksaa takaisin. Kreikka on maksanut takaisin koko tältä aikajaksolta noin 6 prosenttia maksuista, jotka menivät vain viljelijöille, niin se palasi kansalliseen budjettiin. Nyt te voisitte sanoa, että voihan, voidaanhan mennä tämän 6 prosentin yli, mutta tilintarkastustuomioistuinkin on joissakin tarkastuksissaan todennut, että nämä ylimenot voivat olla ihan muutama metri, jos ajatellaan kokonaispinta-alaa sen takia mm, nämä virheet tulevat esiin, mutta ne eivät ole aina havainnoittavia. Eli tässä on tulkintaerimielisyyksiä, mikä on valintakelpoista maa-alaa. Jos on erehdytty, niin näinhän voi käydä, mutta silloin on, silloin on vähän vaikeaa tehdä yhteenvetoa, koska hallinnollinen kontrolli on sataprosenttista koko maa-alaa ajatellen. Jos taas, jos missä voidaan paikantaongelmat, jos me, siis jos tämä maa-alan äh, rajaaminen ei ole tärkeä tai riittävästi selkeä, riittävän selkeä. Virhe tulkinnoille, virhe käsityksille, väärille tulkinnoille ja aina sijaa. Mutta DG Agri on sitä mieltä, että Kreikassa tämä äh, määritelmä on kokonaan uudelleen laadittu ja mielestäni se on ihan asianmukaisesti toteutettu, mutta missä meidän pitää olla valppautta se, että miten tämä tar- tehokkaasta ja käyttää tietokantaa referenssinä silloin, kun hän menee itse paikan päälle todentamaan tarkastukset. Mutta tämä vaatii kolmen vuoden työn, jos me haluamme digitalisoida nämä tietokannat, vaikka Kreikkaa ajatellen nämä budjettiluvut ovat paljon pienempiä esimerkiksi Ranskaa ajatellen, mutta nämä rahoitusoikaisut ovat lähes yhtä suuria, jos ajattelemme Ranskaa, koska mitä Ranska on tähän mennessä maksanut, koska ne ovat kasautuneet useamman vuoden ajalta Kreikassa. Sama tilanne on Portugalissa siellä, kun ongelma havaittiin, pyysimme, että tämä tila- tai maa-alojen uudelleenmäärittely toteutettaisiin, mutta se kesti useamman vuoden. Te luitte tämän katsauksen. Portugali ei ollut oikein hyvin havaittavissa, koska siihenkään ei oltu ajateltu varaumaa koska nämä toimintaohjelmat ja siihen sidottu seuranta olivat vuosille 2007-2013, jos on annettu taulukko laskelmista, oikaisuista, jota jokainen jäsenvaltio on maksanut vuodesta 2007 lähtien tähän vuoteen asti ja mitkä toimintaohjelmat ovat olleet seurannan alaisina. Takaisin saadut summat, ovatko ne ihan naurettavan pieniä miljardi euroa, vähän yli miljardi euroa. En osaa sanoa, onko se, onko se naurettava summa. Mutta pitää, se pitää suhteuttaa virhetasoon, joka on todettu kokonaisvaltaisesti, mutta miljardi euroa vuodessa jotkut jäsenvaltiot maksavat enemmän kuin toiset. Ja meillä on pieniä jäsenvaltioita, jotka maksavat enemmän kuin suuret jäsenvaltiot, jos, jos ongelma on suurempi. joskus 50 miljardia YMPssä, YMPtä, mutta virheprosenttikin oli yksi prosentti. Se on yksi miljardi viidestä kymmenestä, se on lähes kaksi prosenttia. Eli kyllä te tulette näkemään, että tulevina vuosina jos on laskettu ongelmia, laske, laskentamenetelmät vuosilta 2009 lähtien on osoittanut, että se on noussut. Jotkut jäsenvaltiot ovat reagoineet ja ovat alkaneet tajuta, että tämä on kallista lystiä. Eli jotkut ministerit ovat ehkä lainausmerkissä tehneet virheet, mutta eivät ne ole ne tahot, jotka maksavat takaisin, mutta, mutta jäsenvaltio maksaa. Ja jos me olemme vähentäneet tämän öö, haarukan, niin silloin maksut saadaan nopeammin takaisin. Miten me olemme vähentäneet tätä eroa tai haarukkaa? Kun me olemme vähentäneet tai supistaneet tätä, niin joitakin olemme tiivistäneet joitakin vaiheita tässä prosessissa, niin Agripää-osasto on tehnyt analyysiä joistakin, on tehnyt joitakin arviointeja laskelmajär, laskentajärjestelmistä – mitkä ovat tämmöiset ristiriitaiset vaiheet jäsenvaltiossa. Jotkut jäsenvaltiot antavat viiveellä näitä otanta esimerkkejä ja, ja, mikä on, ja antavat viiveellä myös näitä virhetaso lukuja. Olemme olleet joustavia jäsenva- antaaksemme jäsenvaltioiden mahdollisuuden puolustautua. Olemme lyhentäneet nyt tätä aikajana, olemme sulauttaneet yhteen joitakin vaiheita, jotta voimme tehdä nopeammin päätöksiä. Jos ajattelemme tätä sisäistä hallintomenettelyä, niin olemme sulauttaneet yhteen joitakin vaiheita ja olemme antaneet joillekin jäsenvaltioille minimiaikarajan puolustaakseen itseään nimenomaan sen takia, että päätöksiä voitaisiin tehdä paljon nopeammassa tahdissa. Monsieur ODI, a, uh, uh, Edustaja Odi teki joitakin ehdotuksia siitä on aihetta keskustella. Siitä pitää keskustella poliittisesti parlamentissa ja neuvostossa, millä tavalla komissio kykenee takaamaan ihan yksin pienemmän virhetason luvun, kun samalla aikaa vastuu on jaettu komission ja jäsenvaltioiden kesken meillä on 28, ei 12 eikä 15, 28. Ja tämä on kyllä ihan oikea hyvä kysymys. Emme voi aina luottaa johonkin jonkun jäsenvaltion riippumattomaan toimielimeen. Jos me emme enää luota jäsenvaltioihin, niin silloin minä tässä mietinkin, että mikä EU oikein on, koska komissiohan on vain instrumentti EUn palveluksessa. Komissiota edustavat jäsenvaltiot Meillä on myös neuvosto, jolla on vastuu poliittisissa päätöksissä myös maatalouspolitiikassa – niistä tehdyissä päätöksissä. Eli me, me annamme vastuuta jäsenvaltioille. Ei komissio voi luottaa joihinkin riippumattomaan organism- toimielimeen. Tämä sertifiointivirasto ei ole esimerkiksi minkään maksu, maksua, maksuja suorittavan viraston alaisena toimiva elin. Eli tässä täytyy aina muistaa, että tässä on aina kyse rahasta. Emme me voi kyseenalaistaa sitä komissio ja parlamentti tietysti voi tehdä kysymyksiä, miettiä sitä, kuka on vastuussa ja mistä ja onko uusi YMP helpompi toteuttaa, onko se monimutkaisempi. Tällä hetkellä voin sanoa, että me olemme, meillä on ihan selkeitä yksinkertaistamiselementtejä menettelytapa ajatellen maaseudun kehityksessä. Minähän olen jo maininnut näistä yksinkertainetuista kustannuksista, joita jäsenvaltiot voivat hyödyntää toimenpiteet, jotka ovat täsmällisempiä, koska useinhan monimutkaisuus tulee määritelmästä vain, joka oli riittävän selkeä. Meillä on nyt täsmällisempiä määritelmiä, meillä on paljon elementtejä toisen pilarin alla, joiden avulla jäsenvaltiot voivat yksinkertaistaa paljon asioita. Ensimmäisessä pilarissa meillä on elementtejä, joita aikaisemmin ei löytynyt, ei ollut olemassa vihertäminen esimerkiksi. Me olemme ottaneet vihertämisen esille sillä tavalla, että se on valvottavissa. Se on erittäin tärkeää. Voimme vaan valvoa sitä, minkä olemme lisänneet. Eli eh, raha, joka maksetaan suorina maksoina eh, maanviljelijöille esimerkiksi. Julkisessa keskustelussa on tullut esille ehdotus, että maanviljelijöiden pitää itse eh, ottaa enemmän vastuuta, vastuuta tässä hyvässä vihertävässä hallinnoinnissa. Tämä, mutta tämän kaiken pitää olla myös riittävän selkeä, että sitä voidaan myös valvoa ja toidentaa. Mutta jos me haluamme eh, selkeyttää näitä valintakriteerejä, ei ainoastaan pysyvässä laiduntamisessa, se on tärkeää, mutta jos ajattelemme muuta maalaa ja muuta pinta-alaa, meidän täytyy olla paljon selkeämpiä kuin edellisissä asetuksissa. Tämän avulla me voimme toteuttaa paljon eh, yksinkertaisempaa valvontaakin minä voin tässä vaiheessa sanoa, minä, olen, minä voin kaiken tämän kirjata paperille, ensimmäinen pilari, toinen pilari, mikä on yksinkertaisempaa, mikä on selkeämpää verrattuna edelliseen ja aikaisempaan, tai nykyiseen. Rova Gressle, jos teillä on yhä epäilyä siitä, esimerkiksi Kreikasta, siitä mitä Kreikka on maksanut tai miten tämä <clears throat> järjestelmä laadullisesti toimii, niin kyllä me voimme katsoa yhdessä, mitä on tapahtunut vuodesta 2007. Romaniasta Romanialla on ollut ongelma tämän mm, äh, maa-ala- ja viljelylohkojärjestelmän kanssa. Romania on toteuttanut rahoitusoikeuksia ja se on uudistanut myös tietokantaansa, jos ajattelemme tätä viljelylohkojärjestelmää. Järjestelmä toimii nyt. Jos ajattelemme toista pilaria, niin Agripe-osasto on jo löytänyt ongelmia joidenkin jär, jär, toimenpiteiden toteuttamisessa, laadunvalvonta esimerkiksi ja miten lähdemme joissakin menettelyissä määrittelemään valintakelpoisuuden ja valvonnat, jotka on toteutettu siitä. Ja Romanialla on ollut maksuja, jotka on keskeytetty maaseudun kehittämisohjelmassa. Ja, ja Agrin tekemä tilintarkastus tekee, Agrin tekemä tilintarkastus edellyttää joitakin lisätarkastuksia. Se on synnyttänyt kysymyksiä ja ehkä tullaan tekemään laskentatoimenpiteiden rahoitusoikaisuista, mitä tullaan toteuttamaan toisessa pilarissa. Ensimmäisessä pilarissa, niin kuin sanoin jo, tilintarkastukset, joita tulemme toteuttamaan, voimme sanoa, että järjestelmä toimii. Ja siellä, missä ongelmat paikantuvat, esimerkiksi laadunvalvonnan suhteen oikaisut ovat, on maksettu ensimmäisessä pilarissa, niitä on ollut vähän koska se ei johtunut, järjestel- se ei johtunut järjestelmästä itsestään. Toisessa pilarissa tilannetta katsotaan eri tavalla ihan tapauskohtaisesti ja silloin, kun olemme paikantaneet ongelmat. Okei, okay, merci beaucoup. Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt... Äh, Kiitokset. Nyt kun katsostaa tässä hieman kelloonkin, niin olemme vähän aikataulusta jäljessä, mutta en tiedä haluaako herra Kupik tilintarkastustuomioistuimesta vielä käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Puhun hyvin lyhyesti, hyvät naiset ja herrat. Kolme selvitystä ja yksi yhteenveto. Ensinnäkin meteorologian liittyen kappaleessa kolme ja neljä vuosikertomuksissa äh, vuosilta 2011 ja 2012 meteorologia on täysin samanlainen, eroa ei ole. Sitten otos, tähän voidaan vastata. Äh, kappaleesta kolme löydät viitte, alaviitteen 21. Virhetaso on laskettu edustavasta otoksesta ja tilintarkastustuomioistuimella on 95 prosentin varmuus siitä, että virhetaso on äm, alemman ja ylemmän virherajan sisällä. Voitte katsoa tässä liite yhtä kappaleesta yksi. Sitten AICS, se yhä tuottaa suhteellisen matalaa virhetasoa verrattuna YMPn ensimmäisen pilarin muihin hallintojärjestelmiin. Virhetaso on paljon huom- matalampi. Yksi asia, joka tulee ottaa huomioon, on se, että mikään järjestelmä ei ole ikuinen. Se vaatii jatkuvaa ponnistelua koulutuksen ja kehityksen alalla. Ja kertomuksessa sanotaan, että paikkansa pitämätön tieto aiheuttaa ongelmia järjestelmässä. Odotan mielenkiinnolla maataloussektorin hallinnon lisäkehitystä. Kiitoksia. Madame. Is uh, this, do you like to take the floor for... Entäpä vielä toinen edustaja? Haluatteko käyttää puheenvuoron? Niin, maaseudun kehityksen alempi raja on noin kaksi prosenttia tästä kynnyksestä. Ja lopuksi vielä toteaisin, että Komission vastaukset pitkälti liittyvät juuri niihin heikkouksiin, joihin mekin olemme törmänneet, eli toimintasuunnitelmat ja tarkempi lähestymistapa näihin oikaisuihin olisi hyödyksi, kun halutaan tätä virhetasoa alentaa. Tilintarkastustuomioistuin tulee seuraamaan tilannetta ja kiinnittämään näihin kysymyksiin ilman muuta huomiota. Kiitokset ja herra Piiper esitteli, haluatteko loppupuheenvuoron vielä käyttää? Mielestäni tässä käytiin reilua keskustelua. Haluaisin sitä kiittää komission jäsentä, kollegoita ja tilintarkastustuomioistuinta. Ja tulevat viikot varmasti tarjoavat meille uusia mahdollisuuksia vielä tätä asiaa puida. Kiitos. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Omalta osaltani myöskin haluan kiittää komission jäsen Cholosia tästä ajatusten vaihdosta. Voimme tähän päättää kyseisen esityslistakohdan.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 Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, dass wir die Gespräche nach No niin, hyvät kollegat. Olisi hyvä, jos ylimääräiset keskustelut voitaisiin käydä käytävän puolella. Ja sitten täällä voimme jatkaa kokousta. Ja kaikki, jotka nyt poistutte, oikein hyvää joulua teille, mutta me jatkamme esityslistan parissa. Seuraavana esityslista kohtana on seuraava aihe. Die Studie über Tutkimus, jonka aiheena on ollut ydinvoiman käytöstä poistaminen. Aiheen esittelijänä herra Geier. Ja annankin tässä puheenvuoron esittelijälle. Moment. Herr Schmidt und die vai puheenvuoro ensin annetaan tutkimuksen tekijöille. Herra Schmidt, äh, Ustalova. Herra Schmidt ensin, olkaa hyvä. Kiitos ja hyvää huomenta kaikille. Ja lämpimät kiitokset siitä, että voin täällä kertoa tutkimuksemme tuloksista. Lämpimästi haluan kiittää kutsusta tulla tänne ja pyrin mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi aiheesta puhumaan, jotta en vie liikaa kallisarvoista aikaanne. Gerard Schmidt on nimeni, toimin Ökoinstituutissa, saimme budjetti talousarvio valojakunnalta tehtäväksi toteuttaa tutkimuksen, tutkimuksen jonka aihe oli tarkastella ja määritellä parhaita käytänteitä sen suhteen, miten Euroopassa on luovuttu ydinvoiman käytöstä. Tämän lisäksi haluttiin paremmin ymmärtää erilaiset hankkeet liittyen Bulgarian, Liettuan ja Slovakian hankkeet, joissa komissio on mukana tukemassa ja tässä myöskin parhaiden käytänteiden esimerkkien myötä oli tarkoitus asiaa tarkastella. Ja sitten lopuksi esittää parannusehdotuksia ja suosituksia, mitä tulee näihin purkuhankkeisiin. Ensimmäinen tehtävämme johti sellaisiin tuloksiin, että 88 ydinreaktoria on juuri lopettamistoimien kohteena. Ja tässä puhutaan erityyppisistä erikokoisista reaktoreista. Suurin osa näistä sijaitsee Saksan, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan alueilla. Ja kun puhutaan toiminta iästä, niin puhutaan varsinlaista kirjosta myöskin. Jotkut ovat muutaman vuoden olleet käytössä, jotkut jopa 40 14 vuotta. Ja näistä vain osa on saanut tällaisen Greenfields-statuksen. Ja mielenkiintoisena seikkana kannattaa mainita se, että kovinkaan moni näistä hankkeista ei ole niitä ei ole vielä saatu päätökseen. Ja jos haluaa tarkastella tuloksia, esimerkiksi kustannus ja muita kysymyksiä, niin eh, näihin kysymyksiin ei vielä eh, tässä vaiheessa ole voinut kunnollista vastausta esittää. Nostimme esiin kolme esimerkkiä, joita tarkastelimme yksityiskohtaisemmin. Electricité de France ensinnäkin. Se sulkee yhdeksän reaktoriaan. Pörssiyrityksestä on kyse, mutta se on kuitenkin pääosin omisteinen ja todellakin yhdeksän reaktorin käytöstä on luovuttu 11 vuoden ajan vuodesta 2002 alkaen. Myöskin Energiewerke Nord yritystä tarkastelimme. Valtioomisteinen saksalainen yhtiö, jonka kuudesta reaktorista ollaan luopumassa ja näitä voidaan verrata niihin tyyppeihin, joiden käytössä luovutaan Romaniassa ja Bulgariassa. Tämän lisäksi Selafit Limited-yhtiön toiminta tarkastelimme kyseessä suuri UKossa toimiva yhtiö ja kansallinen virasto valvoo sen toimintaa ja se on luopunut monien reaktoreiden käytöstä, hyvin erityyppisten, eri suuruisten sellaisten käytöstä. Sitten parhaisiin käytänteisiin. Totesimme muun muassa, että on tärkeää uudelleen järjestää eh, toiminta, joka liittyy käytöstä luopumiseen. Jos tähän eh, luopumiskäytäntöön yhdistetään varsinainen toiminnan järjestäminen, katsomme, että tällä tavalla ei saada aikaan parhaita mahdollisia tuloksia. Ja tämä kävi hyvin ilmi EDFssä, Ranskassa ja myöskin EVN tilannetta Raisvallissa tarkasteltaessa. Eli organisaatiorakenteet oli järjestetty sellaisiksi, että pystyttiin hyvin hoitamaan toiminnasta luopumiseen liittyvät kysymykset. Tämän lisäksi tutkimuksessamme havaitsimme sellaisen seikan, että on tärkeää eh, valvoa eh, hallintapäätöksiä riittävän hyvin. Tähän tarvitaan vahvoja instituutioita, jotka katsovat huolella kaikki hallinnonsa tehdyt päätökset ja valvovat tehtyjä päätöksiä riittävän hyvin liittovaltion valtiovarainministeriö vastasi tästä valvonnasta EVNstä puhuttaessa. Ja sitten tietysti eh, toimitusjohtajat silloin, kun puhutaan pörssiyhtiöstä. Kolmanneksi havaitsimme sen, että on tärkeää eh, luoda ja perustaa riittävän kattavat hankehallintavälineet ja periaatteet tässä käytöstä poistovaiheessa. Tilanne on ihan eri kuin silloin, kun operatiivista vaiheesta puhutaan, jolloin voidaan toimia käsikirjan mukaan ja käsikirjat määrittelevät kaikki eri toiminta- ja manipulaatiovaiheet ja ihmiset voivat näitä esitettyjä ohjeita hyvin tarkkaan seurata. Mutta silloin kun ydinvoiman käytöstä luovutaan, tilanne on varsin erilainen. Silloin ei ole käytössä käsikirjoja, ei myöskään standardeja käytetyn tai käytettävän teknologian osalta. Eli hanke hallinnointikysymys on erittäin tärkeä ja siihen törmätiin EDFn ja myöskin EVNn yhteydessä ja tämä asia myöskin määritellään huolella tutkimuksessamme. Ja sitten neljäs kysymys, joka tässä maininnan arvoinen myöskin on, liittyy siihen, että on erittäin tärkeää, että omaa työvoimaa voidaan myöskin käytöstä luopumiskysymyksissä hyödyntää. Eli henkilöitä, jotka ovat reaktoria käyttäneet ja joilla on kokemusta ja tietoa reaktorin toiminnasta ja laitteiden toiminnasta. Mutta erittäin tärkeää on kouluttaa hyvin henkilöstö näihin uusiin käytöstä poistoon liittyviin tehtäviin. Sitten vertasimme näitä mainittuja eri kysymyksiä, jotka tässä neljässä kohdassa mainitsin. Vertaisin tätä Bulgarian, Liettuan ja Slovakian tilanteisiin. Toivottavasti tämä on nyt värillisenä täällä seinällä. Hyvä. Tässä on siis viisi kohtaa. Kansallinen puitteisto, hallinnon järjestäminen – paitsi Slovakia, hanke ja riskihallinnointi näissä hankkeissa. Näissä on paljon sellaisia mahdollisuuksia tai parantamisen varaa näiden osalta vielä löytyy. Sitten hinta-arviot, laatukysymykset ja regulatoriset tilanteet ja luotettavuus. Tässäkin osa kysymyksistä voidaan hoitaa henkilöstön avulla. Kun vertailimme asioita, päädyimme seuraavaan. Ensinnäkin siihen, että kansallinen puitteisto Bulgariassa, Liettuassa ja Slovakiassa voitaisiin toteuttaa paremmin. erityisesti Bulgaria ja Liettuaan kiinnitimme huomiota. Kansallinen, kansalliset järjestöt, jotka pääperiaatteessa vastaisivat näistä kysymyksistä, niitä ei ole järjestetty riittävän hyvin, jotta ne pystyisivät nämä asiat hoitamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ja eh, hankehallintoa ja johtoa voitaisiin parantaa suurimmassa osassa näitä poistohankkeita. Kaiken kaikkiaan sitten laadimme kahdeksan suositusta ja yksityiskohtaisempi eh, suosituskuvaus löytyy myöskin tutkimuksesta. Ja kiinnittäisin huomiota kohtaan kahdeksan, kuinka nämä vastuujakokysymykset hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla, kuinka eri osapuolet huomioidaan, jotka hankkeessa mukana ovat. Ja tässä sitten ehdotuksemme siitä, miten voitaisiin ajatella hallintotasoa uudelleen järjestettävän kansallisissa järjestöissä ja virastoissa, jotka vastaavat käytöstä poistosta. Ja tässä yksityiskohtaisesti myös hieman kommentoidaan sitä, kuka, kenen tulisi olla johtoroolissa, kun tehdään päätöksiä päätöksiä. Ja sitten näitä päätöstasoja on kaksi, strateginen taso, operatiivinen taso ja operatiiviset päätökset mielestämme olisi syytä tehdä järjestön johtotasolla. Ja sitten kun puhutaan strategisista päätöksistä, katsoisimme, että ne olisi syytä tehdä kansallisessa hallinnossa ja sitten myöskin Euroopan komissiossa. Ja tässä siis pääpiirteissään ehdotuksemme, joka tähtää näiden käytöstä lopettamishankkeiden uudelleenjärjestelyihin. Ja uskomme, että jos nämä uudelleenjärjestelyt hoidetaan, voidaan todellakin parantaa hankkeiden laatua pitkällä aikavälillä. Kiitos. Ja, vielen Dank, äh, Herr Schmidt für die Vorstellung der Kiitos herra Schmidt eh, tutkimuksen pääpiirteiden esittelystä. Nyt käyn tilintarkastustuomioistuimen puolen ja sitten esittelijä. Genau. Herr Berichterstatter. Tai esittelijä. Herra Gaia, olkaa hyvä. Kiitos. Eh, haluaisin kiittää teitä, herra Schmidt te ja tiiminne eh, pistitte pölyt liikkeelle tämän tutkimuksen myötä. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkihan ehm, on eh, reagoinut asiaan ja te sitten omalta osaltanne ja näyttäisi siltä, että todellakin tätä aihetta kannattaa täällä tarkastella. sillä on syytä vähän ryhtyä pöllyttämään asioita, eh, sellaisiakin, jotka on vähän haluttu ehkä aikaisemmin lakaista maton alle. En tiedä, tullaanko tässä nyt esittämään tuomaria eri osapuolten välille, mutta kuitenkin on syytä tarkastella hieman poliittisestikin näin jälkikäteen ja tässä vaiheessa sitä, miten näissä kysymyksissä on toimittu. 860 miljoonaa euroa on myönnetty rahoituskehyksen myötä näille poistotoimille. Se, miten näitä varoja sitten hallinnoidaan ja käytetään, on tietysti asia, eh, johon toivottavasti jollain lailla voimme jatkossa vielä vaikuttaa. talousarviota valvovana valiokuntana olemme käyneet näissä kaikissa kolmessa paikassa. Itse olin vain eh, kahdessa eh, mukana, mutta muut kollegat, jotka Liettuassa ja Slovakiassa kävivät, kävivät myös Bulgariassa ja näin on ollut mahdollista saada jonkinlainen yleiskuva tilanteesta ja kysymyksistä joita vielä poliittisesti on syytä tarkastella lähemmin. Yksi jatkokysymys minulla kuitenkin olisi. Tässä tutkimuksessa toteatte, että lähdette liikkeelle Ranskan tai mitä tulee näihin parhaisiin käytänteisiin, Ranska olisi jätetty tästä pois, vai menikö tässä nyt asiat vähän sekaisin? Yksi esimerkki parhaiden käytännön osalta jätettiin Syyriään, niin ainakin ymmärsin. Mikrofoni. Also. Sie müssen das Mikrofon anmachen, Herr Schmidt, sonst werden Sie nicht gehört. <laughs> Uh, we have described me olemme kuvailleet, emme ole kuvailleet kolmea ulottuvuutta, joita arvioitiin tässä esityksessä. Emme niitä siis kuvailleet, mutta me olemme yksityiskohtaisesti tutkimuksessa niitä arvioineet. Esityksessä on ero nyt annettu esitys on lyhyempi kuin tämä kokonaistutkimus me olemme tarkastelleet yksityiskohtaisesti äh, Ranskan ja Saksan tapauksia lähes tulkoon tasaisesti ne ovat äh, jakautuneet. Dann die Frage bei den Best practices Identified. Ich beziehe mich jetzt auf die... Auf Viittaan nyt yhteenvetoon, jossa luettelette parhaat käytänteet. Toteatte, että esimerkkejä saatiin UKsta, Les Merits, sanotte englanniksi, eli tästä ei olisi niin hyötyä tutkimukselle ollut. Ehkäpä voisitte perustella, mikä tässä nyt varsinaisena erona sitten on ollut. Ja sitten epä selvät vastuunjakoasiat. Tämähän oli myöskin tarkastelussa tutkimuksessanne ja sitä kommentoittekin lopuksi. Olisin nyt kysynyt vielä kantaanne. Saimme itse sellaisen vaikutelman, että nämä kolme mainittua hanketta – olisivat osoittaneet sen, että vastuujako ja paikalla tapahtuva hallinnointi olisi hoidettu Slovakiassa kaikkein parhaiten. Javis, eli Unitsen purusta vastaava tahohan on valtiollinen organisaatio e, ja tämä tietysti tuo plussia ja miinuksia mukanaan. Vahvuutena voidaan tietysti pitää tällaisessa tapauksessa sitä, että toimitaan keskitetysti ja vastuu on yhdellä taholla, mutta riskinä tässä saattaisi olla se, että Javis valtionalaisena e, järjestönä e, tietyissä tapauksissa ehkä ei voi toimia hallituksesta riippumattomasti, tai niin kuin tässä Roa Kressler perustelusti mielestäni totesi, e, tarjouskilpailu tilanteissa ei välttämättä ole ihan selvää se, e, mitä e, varoilla tehdään, eli nämä mm, tasekustannuskysymykset eivät lähtisi yhtä lailla liikkeelle yksityisen tason tyyppisestä tarkastelusta kuin mitä tehtäisiin, jos kyseessä olisi yksityinen yritys. Ja olisi ehkä hyvä, jos voisitte hieman kommentoida plussia ja miinuksia, kun puhutaan tällaisesta näinkin eh, keskitetystä järjestöstä ja sitten eh, minkä tyyppinen eh, jaetun rahoituksen ehdotus tässä mielenne tulee. Onko meillä oikeudellinen perusta olemassa tämän tyyppisille järjestelyille? Tai mitä esimerkiksi parlamentissa tulisi sitten eh, esittää komission suuntaan, jotta tämän tyyppinen ehdotus myös käytännössä olisi mahdollista toteuttaa. Jos haluatte, voitte vastata saman tien, olkaa hyvä. Um, eh, kiitoksia. En usko, että se onko organisaatio yksityinen yritys rakenteeltaan vai valtion virasto olisi kovinkaan relevanttia. Molemmissa tapauksissa äh, sekä EDF että EWN kohdalla rakenne oli erilainen, mutta yhtä tehokkaasti järjestetty. Joten se, että Saksassa valtiovarainministeri on huipulla ja strategisia hallintopäätöksiä kontrolloi yrityksen kohdalla, ei ollut seurausta siitä, että ydinvoiman käytöstä poisto rakenne olisi ollut tehoton tai muu seikka tehoton niin, että hinnat olisivat nousseet äh, suhteettoman suuriksi. Tilanne ei tällainen ollut Saksassa. Kaikki oli valtion omistama. Kyseessä oli valtioomisteinen ja valtion hallinnoima yritys. Eikä myöskään EDFn kohdalla tilanne ole tällainen. Sehän on yksityinen yritys osittain. Ei siis ole tarpeen, että valtion yritysten tapauksessa ydinvoiman käytöstä poisto olisi tehottomampaa. Ei tämä ole automaattinen ilmiö. Se riippuu siitä, kuinka käytöstä poisto järjestelmä on organisoitu. jos yrityksellä on suurta määräysvaltaa projektipäätösten suhteen, se huolehtii niistä ja tekee parhaita mahdollisia päätöksiä. Eli näin ole usein tilanne on sellainen, että organisaation vastuussa on ministeriö ja aivan samoin se huolehtii asiasta ja hallintokysymyksistä yksityiskohtaisesti. Yksi asia, jonka me havaitsimme, joka vaikuttaa olevan sääntönä, molemmissa tapauksissa sekä EDFn että EWNn kohdalla, on se, että mahdollisimman paljon ydinvoimasta poistotyötä tulisi toteuttaa omin henkilöstöresurssein ja mahdollisimman vähän ulkopuolisten konsulttien avulla – sillä on tehokkaampaa toimia niin, että sisäistä henkilöstöresurssia asetetaan uusiin tehtäviin ja sitten suunnitellaan konkreettista työtä ja niin edespäin. Tämä menee ydinvoimasta käytöstä poisto-organisaation yksityiskohtiin sen sijaan, että menisi tiettyihin sääntöihin – Saksassakin tehtiin samantyyppisiä päätöksiä kuin EDFssä. Ja nämä ovat tiettyjä seikkoja, jotka ovat tehneet näistä kahdesta tapauksesta tehokkaampia kuin tapaus, jossa yhdistyneessä kuningaskunnassa ulkopuolinen yritys hoiti koko prosessin ja siellä NDA on ollut vain kohteena ja ulkopuolinen konsultti on har- harjoittanut toimintaa ja sillä on rajattu vastuu erehdyksistä ja niiden seurauksista. Eli ulkopuolisella konsultilla on rajattu vastuu kaikista seuraamuksista. Mitä sitten tulee projekteihin, joita sekä jäsenmaiden organisaatiot että muut tahot ovat ohjailleet. Niiden kohdalla mielestäni lähestymistapa on mielenkiintoinen. Niissä on kansainväliselle virasto, kansalliselle virastolle annettu mahdollisuus toimia tehokkaasti. Javis Slovakiassa on edennyt tämän mallin mukaisesti suurin osa slovakialaisista alaprojekteista ovat itse asiassa sekä komission että Slovakian ohjailemia. Ja tämän vuoksi Chavis on ollut kaikesta näistä kolmesta organisaatiosta kaikkein tehokkain ydinvoiman käytöstä poistossa. Ja, vielen Jetzt... Äh, Kiitokset. Ja nyt sitten tilintarkastustuomioistuin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta tulla tänne kokoukseen ja voida kommentoida tätä tutkimusta ja ylipäätään tätä varsin tärkeää asiaa. Haluaisin lämpimästi kiittää eh, esittelijä Gajeria ja koko, koko valiokuntaa siitä, että nyt tämä aihe on esiin nostettu ja hyvää on, että on annettu tällainen tutkimus tehtäväksi ydinvoiman käytöstä poistamisaiheen tiimoilta. Tutkimus nimittäin ei pelkästään tehnyt tärkeitä suosituksia sen suhteen, eh, miten Bulgariassa, Liettuassa ja Slovakiassa eh, on menetelty näissä toimissa. Voidaan ajatella tätä tutkimusta jatkossa, voidaan käyttää ikään kuin käsikirjana, kun ajatellaan tulevaa ydinvoiman käytöstä poistamista EU-ssa. 88 reaktoriahan on jo joko suljettu tai niitä ollaan parhaillaan sulkemassa ja niitä tulee satoja lisää tulevaisuudessa. Ja onkin varsin tärkeää, että mietimme miten ja minkälaiset valtuudet komissiolle halutaan antaa tässä tärkeässä asiassa tulevaisuudessa. Ja uskoisin, että tätä tutkimusta voidaan ikään kuin käsikirjana tässä hyödyntää. Mutta kaiken kaikkiaan tunnustus ja kiitos teille tästä hyvin tehdystä työstä. Ja on hyvä, että koko puu valiokunta on nyt ryhtynyt tätä tärkeää kysymystä tarkastelemaan, mikä on EUn osuus näissä sulkemiskysymyksissä. kun muistetaan, mitä kaikkea viime vuosina on tapahtunut, niin muistamme, että viisi vuotta sitten valiokunta jo esitti tärkeän kysymyksen. Eh, hoidetaanko kaikki asiat oikein näissä sulkemiskysymyksissä ja miten sitten nämä 2,8 miljardia EUlta saatua rahoitusta saadaan tehokkaasti hyödynnettyä. Jos tähän kysymykseen haluaa vastata, eh, niin Tilintarkastustuomioistuin ajatteli, että tarvittaisiin tutkimusta, jonka pohjalta sitten raportti laaduttaisiin. Ja me otimme tämän aloitteen hoitaaksemme ja saimme vuonna 2011 aikaan sitten erityisraportin aiheesta. 16 kautta 2011 tämä erityisraportti on täällä valiokunnassa jo yksityiskohtaisesti käsitelty ja hyväksyttykin, eli nyt ei varmasti ole sopiva hetki eh, tämän raportin sisällöstä ja suosituksista keskustella. Eh, riittää mainita asia, joka tässäkin tutkimuksessa on havaittu, eli että EU-tukien eh, e käytössä on havaittu huomattavia puutteita toteaisin, että oma raporttimme lähti liikkeelle ainoastaan tästä EUn maksuosuudesta, koska tilintarkastustuomioistuin tarkastelee nimenomaan komission toimintaa, mutta nämä suositukset, jotka komissio eh, hyväksyi, on johtanut eh, kehitysaskeleisiin, ja valiokunnassa täällä on nähty vaivaa, on käyty paikan päälläkin näissä kolmessa maassa, jotta paikan päällä nähtäisiin, mitä on tehty ja mitä nämä uudet askeleet ovat mukanaan tuoneet. Nyt on kulunut viisi vuotta ja voimme todeta, että ainakin nyt tiedämme, missä mennään ja tiedämme, mitä kaikkea vielä olisi tehtävä. Ilolla Todellisella ilolla voimme ainakin sanoa sen, että EU-tuen avulla on onnistuttu reaktorit sulkemaan, eikä tätä enää voi kääntää toiseen suuntaan. Ja näin tavallaan on päät tavoite saavutettu, eli tämä ydinturvallisuusasia, aspekti, on saatu pitkälti hoidettua. Ja tämän lisäksi tiedämme kyllä, kuinka monta tärkeää asiaa vielä on toteutettava ennen kuin tämä käytöstä poistohanke saadaan päätökseen. Ja tiedämme myöskin sen, mitä tämä kaikki maksaa. Vaikka 860 miljoonaa on myönnetty seuraavalle rahoituskaudelle, aukkoja edelleenkin saattaa ilmetä. Tässä myöskin huomattiin, että organisatorisia heikkouksia on olemassa ja näihin on puutettava, koska tällä kaikella on vaikutusta toimien kestoon ja myöskin kustannuksiin. Ja te totesitte tutkimuksessanne, että parannusta vielä tarvitaan. Ja lopuksi esititte kahdeksan suositusta tilanteen parantamiseksi. On muistettava, että tilintarkastustuomioistuimen tehtävä ei ole lähteä lähemmin arvioimaan näitä esitettyjä suosituksia. Siinä vaiheessa, kun niiden täytäntöönpanovaiheeseen mennään, voimme esittää omat näkemyksemme asioista. Mutta vielä eh, kommentoisin seikkaa, joka tutkimuksessa esiin nousi ja myöskin eri esityksessä on huomioitu, riippumatta siitä, eh, mihin organisatoriseen rakenteeseen päädytään – lopulliset ja lopullisen vastuun EU-varojen toteuttamisen suhteen eh, on edelleenkin komissiolla. Me valvomme komissiota, komissio on myöskin valiokunnan kumppani ja komissio on mietittävä omia ehdotuksiaan ja sitten myöskin niiden täytäntöönpanoa. Kiitos. Ja, vielen Dank. Äh, Vielen Dank äh, an des Mitglied des Rechnungshofs. Kiitokset ja kiitos myöskin tilintarkastustuomioistuimelle. Nyt sitten käännyn komission puoleen. Kuka komissiosta haluaa puheenvuoron käyttää? Bitte schön. Olkaapa hyvä. Uh, thank you, Mr. President. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Pahoit... Anteeksi, olen Rainforsi, olen DG Budge pääosastosta. Komissio luonnollisesti suhtautuu tähän raporttiin erittäin vakavasti ja on tehnyt kovasti töitä jatkon suhteen. Valitettavasti kollegani Luxemburgista ener pääosastosta eivät päässeet paikalle. Ai te olettekin täällä this could, could not make it. Niin, siis luulen, että he eivät päässeet paikalle, mutta ilmeisesti tässä on jonkinlainen väärinkäsitys. Jos teillä on jotakin kysymyksiä, me voimme vastata niihin, ähm, kirjata ne ylös ja palata asiaan. Valitettavasti en nyt heti pysty kommentoimaan tutkimusta tarkemmin. Kiitoksia. Little disturbance. Niin, minulle kerrottiin, että energiapääosaston väki ei olisi vielä ehtinyt paikalle, mutta kyllähän he täällä ovatkin. Hyvä näin. Ja nyt saatte puheenvuoron tekin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vahvistan todellakin olen paikalla. Ei mitään ongelmaa. Täällä me olemme. Jatkaisin siitä, mitä kollega budjetin pääosastosta sanoi. Tämä tutkimus on luonnollisesti jotakin, mitä me tarkastelemme suurella mielenkiinnolla. Se on erittäin tärkeää. Me alamme analysoida sitä ja tämä toimeenpanoaihe on erittäin tärkeä Euroopan unionin kansalaisille ja myöskin meidän yksiköillemme. Teemme parhaamme, jotta voimme muiden sidosryhmien kanssa tehdä yhteistyötä. Todellakin olemme ensimmäisen analyysin jälkeen todenneet, äh, että tiettyjä erittäin tärkeitä varaumia on olemassa. Me Luxemburissa käsittelemme tätä hyvin tärkeää kysymystä, joka liittyy tosi seikkoihin, sillä me olemme ähm, tieteen asiantuntijoita ja teemme suoraan toimijoiden kanssa yhteistyötä näissä asioissa. Pari asiaa haluaisin mainita. Yksi koskee yleiskatsausta, joka meidän mielestämme puuttuu. Kyseessä on konteksti, poliittinen konteksti maassa ja organisatorinen konteksti maassa itsessään hallinnon ja myöskin ydinvoimalaitoksen osalta. Ja myöskin tämän lisäksi aika kysymys erittäin tärkeän raportin tilintarkastustuomioistuin vuonna 2011 julkaisi ja siihen sisältyy suositus, joka on hyvin nopeasti toimeenpantu ja alamme nähdä nyt tuloksia. Eli olisi erittäin tärkeää myöskin, ei vain tehdä näitä toteamuksia, mutta myöskin mitata sitä, kuinka tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2011 suositus on alkanut tuottaa tulosta. Me olemme jo, kuten mainitsin, monia ulottuvuuksia tästä havainneet. Sitten pari asiaa Euroopan unionin jäsenmaat, joita on valittu mukaan ja joissa on ydinvoimalaitoksia, joita ollaan poistamassa käytöstä, ovat nyt Ranska, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta ja suuria eroja on tarjotun tiedon kohdalla Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa taustatietoa jonkin verran, Saksasta sitä on erittäin paljon ja on nyt vaikeaa arvioida, voidaanko analyysiä tehdä samalla tavalla kuin tiedossaannissa on eroja. Ja Ranska ei sitä paitsi ole tätä käytöstä poistoa toteuttanut täysin. Sillä on pitkä aika horisonttia yhdistyneessä kuningaskunnassa. On erittäin pieni käytöstä poistettava laitos, joka on itse asiassa hyvin pieni osa suurempaa kokonaisuutta. Sitten äh, tutkimuksessa annettiin plasma voimalasta negatiivinen kanta ja meidän mielestämme tämä negatiivinen lausunto ei ole lainkaan perusteltu eikä se ota huomioon sitä, että tässä laitoksessa monilla hyvin tärkeillä prosesseilla – monia tärkeitä prosesseja on toteutettu ja myöskin ympäristön vaikutusarviointi on toteutettu. Ja sitten myöskin tämä projektin hallintajärjestelmä osana kokonaisorganisaatiota on jotakin, mitä ei ole pidetty omana kokonaisuutenaan tämä mielestäni, mielestämme ei johda aivan oikeaan suuntaan. Tässä oli muutama yhteenveto. Kiitoksia. Kiitos. Hyviärden edustaja voimme varmasti kuulla. Ehkä paras on tehdä se tässä vaiheessa. Olkaa hyvä. Kiitos, kiitos mahdollisuudesta tulla tänne valiokunnan kokoukseen. Kun Kuuntelin Schmidtin alustusta tässä. En muuta kuin voivan yhtyä siihen, mitä hän näiden tärkeiden aiheiden osalta esitti. Ei ole hyvä, jos yhdistetään toimia purun ja varsinaisen käytön suhteen, niin kuin todettiin. On tärkeää, että hallitukset riittävän hyvin valvovat hallintopuolta mitä tulee näihin toimiin ja on erittäin tärkeää, että hankkeiden hallinnointi hoidetaan riittävän voimakkaasti ja on hyvä, jos voidaan hyödyntää henkilöstöä, joka on ollut käyttämässä ehm, jo reaktoreita aikaisemminkin. Tässä voin ihan täysin yhtyä siihen, mitä esiin toitte. Mutta pää pointti liittyy sitten kuitenkin hieman faktoihin, mitä tässä tutkimuksessa on. Katsoisin, että tässä on niin paljon virheitä, että ei edes suositusosiota ja päätelmäosiota voi mennä vakavasti kommentoimaan. Nostan näistä muutaman esiin, jos sallitte esittelystä lähden liikkeelle. Siinähän hypätään näistä pääelementeistä vertailuun ja sitten Greifswaldin vertailu tehdään ja sitten nettisivusto, joka on graafisesti varsin vakuuttavan oloinen, mutta ei ilman perustelua ja pohjaa kuitenkin. Muutama huomio tässä ei ensinnäkään tehdä eroa purkuhallinnon johdon osalta. Ja niin kuin tiedämme, tämähän on kysymys, jonka ovat hoitaneet eh, nimetyt tahot hallituksen hallinnon tai valvonnan alaisena, mutta johto- ja toimia ei kuitenkaan tässä riittävän hyvin eritellä, koska ja tällainen erittely tarvittaisiin, jos julkisia varoja halutaan hyvin käyttää. On katsottava, miten varoja käytetään, ja tällaista eronvetoa ei ole tässä lainkaan tehty. Ja sitten johdon ja hallinnoinnin järjestely ja näiden väliset yhteydet. Katsoisin, että tässä esitys ja tutkimus on varsin heikko. Ja esitän tämän asian muutaman esimerkin valossa. Enkä todellakaan ymmärrä, miten on voinut olla mahdollista tällä tavalla asioita tarkastella. Tässä sanotaan, että vastaanottava hallitus olisi, ö, eh, ö, eh, olisi tarkkailija, mutta tämä ei pidä paikkaansa vastaanottava hallitushan on jäsenenä täysin mukana ja täysin valtuuksin tekemässä myös päätöksiä. Ja sitten tässä sanotaan, että Iberia valmistelee hankkeita. Ei pidä paikkaansa. Hankkeet valmistellaan operatiivisessa järjestössä ja ne esitetään sitten yleiskokouksen hyväksymistä varten tai hallituksen ja eurokonsultilla on sopimus EBRDn kanssa, tämäkään ei pidä paikkaansa. Sopimus solmitaan ähm, hallinnoivan järjestön kanssa ja valinta tehdään sen jälkeen, kun äh, hallinnoiva järjestö on äh, eri mittasuhdat äh, laatinut, myöskin tarkastellut sitä, mitkä ovat niitä kysymyksiä ja toimia, joita tarvitaan hallintojärjestössä ja mitä sitten on syytä konsulteilta ostaa. Ja lopuksi, ja tämä onkin sitten olennainen seikka, tässä sanotaan, että PMU toimii eh, eh, hallintoorganisaation ulkopuolella. Ei suinkaan, se on osastona siinä mukana. Eli tässä eh, on koko tämä kokonaiskuva esitetty ihan väärinpäin. En oikein ymmärrä tätä todellakaan. Komission se jo kommentoi. Tässä raportissa ei nimittäin millään lailla huomioida näiden kolmen maan erityisolosuhteita, mitä tulee sulkuaikoihin esimerkiksi ja sitten ylipäätään kestoaikoihin. Varhaisesta sulkemisesta on kyse ja tähän on olemassa poliittiset päätökset ja e, neuvostoperimä tässä myöskin mukana on. Ja että sitten jatketaan e, huonojen reaktoreiden toimintaa, vaikka tiedetään, että ne huonokuntoisia ovat. E, tätä seikkaa ei lainkaan ole huomioitu ja siksi suora vertaus Krasvaldin ei ole perusteltu ja pikemminkin se voi olla harhaan johtava. Rilla totesi myös, että tässä raportissa ei huomioida sitä, mikä on ollut kehityskulku sen jälkeen, kun tilintarkastustuomioistuimen raportti saatiin. Sehän laadittiin e, kolme vuotta sitten ja sen pohjalta sitten komissio ja muut tahot ovat toimineet. Eli tämä raportti oli varsin hyödyllinen. En mene nyt tässä mm, esittämään muita esimerkkejä, esimerkiksi tämä plasmafasiliteetti Bulgariassa. Raportissa tämä mainitaan haitallisena hallintotoimena ja että ei ole hyvää todistetta tämän materiaalin käytöstä. Ei pidä paikkaansa Kyseessä on teknologia, teknologinen mahdollisuus, jonka käytön hyödyllisyydestä on näkemyseroja. Näinhän aina on, kun tieteellisistä kysymyksistä puhutaan. Kuitenkin varsin arvostetut eu jäsenvaltioiden yhtiöt ovat tässä taustalla olleet se on muistettava. Ja sitten hankintamenettelyt. Tämä asia on myöskin hieman virheellisesti esitetty hankintamenettelyt ja EBRn hankintasäännöt ja menettelyt katsoisimme, että ne ovat olleet varsin tärkeä elementti, kun on pyritty mahdollisimman hyvin käyttämään veromaksajien varoja, EU-varoja tässä yhteydessä. Ja komission tarkistusyksikkö yksikkö katsoi näitä valintamenettelyjä ja sitä, miten on hyödynnetty tätä 850 miljoonaa, eikä tässä tarkastuksessa törmännyt minkäänlaisiin väärinkäytöksiin. Ja tämä on myöskin syytä huomioida, eikä Olaf myöskään törmännyt minkäänlaisiin väärinkäytöksiin näiden hankkeiden varojen käyttöön liittyen. Eli yhteenvedonomaisesti toteaisin, että tämä raportti ei tee kunnon analyysiä siitä, miten ohjelmat on hoidettu. Tässä on paljon virheitä, faktuaalisia virheitä ja näin ollen pidämme myöskin valitettavana tosi seikkana sitä, että yhteenveto myöskään ei ole paikkansa pitävä. Diskussion. Hyvä. Nyt voin avata keskustelun aiheesta täällä valiokunnassa. Ensimmäisenä Rouva Kresli, olkaa hyvä. Olisi hyvä, jos Ökoinstituutti voisi äskeistä myöskin omalta osaltaan kommentoida. Liettua Ikonalina ovat tässä ähm, avainasemassa mielestämme. Ja jos Ikonalinan purku onnistuu, muuttuu sillä tavalla, että jossain vaiheessa nähdään vihreä sen alta, niin silloin ehkä voidaan ajatella, että ollaan vaiheessa, jossa projektista varsinaiset arviot voidaan tehdä. Eli nyt ollaan vasta ikään kuin puolessa välissä menossa. Toteaisin kuitenkin, että ettei tässä yhteishallinnon pohjalta ole asiaa hoidettu. Jäsenmailla ei ole sellaista vaikutusvaltaa kuin esimerkiksi rakennerahastojen ja maatalousrahastojen osalta on. Ja näin ollen katsoisimme, että on, ö, olette ihan hyvin asiaan puuttuneet. Tietysti jotkut päätelmistä on esitetty varsin yleisellä tasolla, ikään kuin jostain talousoppaasta suoraan kopioituina. Totta kai, jos yhteistä kosketuspintaa on kovin vähän, niin asioiden hoitaminen on helpompaa ja selviä rakenteita tarvitaan. Sekin on ihan ymmärrettävä asia, mutta kun toimijoita on monta, ja tässä on myöskin sitten eh, eri rahoituslähteitä ja sitten tulevat vielä viranomaistahot mukaan, muun muassa komissio ja yhteisen vastuunkanto. Selvää on, ettei tällaista rakennelmaa sitten ole niin helppo saada pyöritettyä ja siihen nähden ehkä asiat on kuitenkin hoidettu melko hyvin. Olen itse ollut paikan päällä näissä kaikessa kolmessa paikassa, eikä ollut mitään syytä epäillä eh, paikan päällä toimijoiden, he, toimivien henkilöiden ammatillista pätevyyttä. Epäilyksiä ehkä on syntynyt pikemminkin sen suhteen, mitä jäsenmaat haluavat. Haluavatko ne todellakin hyödyntää varat siten, että mahdollisimman nopea purku onnistuisi, koska pointtihan on siinä, että mitä kauemmin odottelee, sitä enemmän varaa ja rahoitustakin saa. Ja tämä seikka on syytä muistaa. En ole vielä kokonaisuudessaan tutustunut tähän tutkimukseen, mutta toteaisin, että tässä ollaan vasta puolivälissä menossa ja siksi ymmärrän varsin hyvin eh, sen, miten hankalaa teidänkin on eh, tutkimusta ollut laatia. Tutkimus ikään kuin tulee liian varhaisessa vaiheessa ja tavallaan liian myöhäisessä vaiheessa, riippuen miten asia tarkastelee. Vaikea mennä tässä vaiheessa sanomaan, eh, kuinka paljon hyötyä tästä nyt on, kun ajatellaan eh, kokonaisprosessin arviointia. Mutta on tärkeää, että eh, nostetaan esiin ne kysymykset, joihin on huomiota kiinnitettävä. Esimerkiksi, jos Ignalinassa jotain menee pieleen, niin on tärkeää, että tuodaan asiat esiin, jotta seuraajamme eivät sitten ole hankalassa tilanteessa ja osoita meitä sormella. Ignalina on tässä ongelmista olennaisin. valitettavasti tämä seuraava kohta on esityslistalta pois pahoittelen sitä mutta en ole vielä ehtinyt valmistelutöitä äh, niin hyvin hoitamaan että olisi voitu asia nyt ottaa käsittelyyn mutta joulun jälkeen aivan varmasti voidaan tämä vierailukysymys myöskin esiin nostaa. Ja todellakin se, miten ammattimaisesti e, nämä e, purkukysymykset hoidetaan, e, on tärkeää näitä vielä kommentoida. No tässä vaiheessa on vaikea mennä sanomaan mitään lähempää tutkimusta myöskään sen hyödyllisestä. Ehkä itse voitte kommentoida, ehkä itse kommentoida sitä, missä te näkisitte tämän tutkimuksen lisäarvon. Galfin seuraavana. Kerätään ensiksi näitä kysymyksiä tässä nippuun. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Uskoakseni se, mitä komission kollegoilta kuulimme ja jälleenrakennus- ja kehityspankilta kuulimme, on... No, tässä etsin itse asiassa oikotietä siihen, mitä olen sanomassa. Uskoakseni tämä äh, tutkimus on mielenkiintoinen eräissä seikoissa ja meillä on tässä keskustelulla pohja. Olen äh, sitä mieltä, että eräät äh, asiat tutkimuksessa eivät pidä paikkaansa tai ovat äh, vanhentuneita. Tässä mainitsitte ähm, tilintarkastustuomioistuimen raportin vuodelta 2008 ja sitten meillä on vuoden 2011 kertomus. Näitä ei ole juurikaan otettu huomioon. Monia asioita haluaisin tuoda esiin, sillä ne ovat tämän keskustelun ydintä, tämän koko talousarvion sanontavaliokunnan kysymyksiä. Jälleen kerran, vaikka emme tunne kaikkia tilanteita Euroopassa, olen sitä mieltä, että yksi kritiikki, joka tässä on mainittu, on kahdella tai kolmella vuodella nyt jo vanhentunut PMU-kysymys ja sitten nämä raportointivelvollisuudet ja niin edespäin. Kaikissa näissä asioissa meillä on erittäin paljon kaikenlaisia kaavioita ja muuta tietoa ja se, että PMU on osa tätä hallintorakennetta, on todellakin fakta ollut kauan aikaa. Sitten tämä plasmafasiliteetti, tämähän on uutta teknologiaa. Ja se on aiheuttanut paljon keskustelua ja tässä voidaan sanoa, että tämä on selkeän raportointimekanismin seurausta. Se, no, minä en ole sitä mieltä, että tämä on sen seurausta. Tietenkin monia teknologioita voidaan käyttää. Preferenssejä voi olla yhden suuntaan tai toisen, mutta vaaditaan hyvin syvällistä analyysi, analyysiä kaikkien tekijöiden kesken ja e EBRDn, komission ja jäsenmaiden kaikkien kesken, kun tällaisia päätöksiä tehdään, mutta minä en sanoisi, että tämä on kaoottisen päätöksentekoprosessin hedelmä, tai sitä ei ole kontrolloitu todellakaan. Tässä raportissa on muutamia asioita, jotka on mainittu. En tiedä, miksi ne ovat sellaisia kuin ne ovat. Te esimerkiksi puhut sadasta asiantuntijasta lainausmerkeissä, jotka tulivat laitoksesta valvomaan ydinvoiman käytöstä poistoa. En tiedä, miksi teillä on tässä asiantuntijoiden kohdalla nämä lainausmerkit. Minä tiedän, että nämä ovat asiantuntijoita ja he ovat äärimmäisen päteviä. Olen ollut heidän kanssaan tekemisissä. Ja sitten jotakin erittäin tärkeää, mihin edustaja Gressle myöskin viittasi nämä viivytykset. Äh, tietenkin näissä prosesseissa jäsenmaissa on viivytyksiä. Tämähän on uusi prosessi kaikessa kolmessa tapauksessa. Viivytysten kohdalla meidän tulee pohtia sitä, aiheuttavatko ne lisärahoitustarvetta. Ja tämähän on myöskin tämän valiokunnan kannalta äh, tärkeä kysymys. Ja jälleen kerran jotakin meidän tulisi tarkastella vielä enemmän. Näissä sadassa projektissa meillä on muutamia viivästyksiä. Ja tämä on tilanne, jossa me vaadimme jonkin verran selvennystä. Ja tässä teidän raportissanne on äm, ydinvoimasta luopumisen aikataulua lykättyy 2023 ja sitten 25. Ja jälleen kerran meitä kiinnostaisi erittäin paljon tehokkuus ja se, kuinka eurooppalaisia rahastoja käytetään. Ja tämä on varmastikin asia, josta me tulevaisuudessakin tulemme yhä keskustelemaan. Kiitoksia. Kiitos ja Jens Geier seuraavana, olkaa hyvä. en nyt katsoisi, että meidän tulisi ottaa jonkinlainen erotuomarin rooli tässä asiassa, kun tarkastellaan ensinnäkin EAKRn näkemyksiä, sitten Ökoinstituutin näkemyksiä toisaalta. Meidän kannattaa huomioida tässä näiden eri osapuolten kannat ja suhtautuminen tutkimukseen, mutta meidän tietysti sitten on tehtävä jonkinlaiset poliittiset johtopäätelmät. haluaisin kuitenkin hetkiseksi palata erääseen seikkaan. Asiaan, joka on ehkä tärkeä, kun ajatellaan poliittista johtopäätöksentekoa, eli tämä hallinnointipuoli. Komissio puheenvuorossaan ja pankkikin jo totesivat, että hankkeita on hankala keskenään verrata siksi, että näiden mainittujen kolmen jäsenmaan hallinto eh, ei ole eh, vielä kovin pitkälle edennyt, vasta keräävät omia kokemuksiaan näissä asioista ja on muistettava, että rautainen esirippukin oli olemassa ja sillä saattaa olla vaikutusta sitten myöskin tähän hallintopuoleen ja tapaan ja tämä on kaikki varsin hyvin ymmärrettävää, mutta kuitenkin meidän on tämä huomioitava poliittisissa arvioissamme. Emme saa tätä seikkaa jättää ilman huomiota. Ja instituutin tehtävä oli sellainen, minkä itse esittelen heille annoin. Eli voidaanko verrata tilannetta siihen, mitä on tapahtunut muissa jäsenmaissa – ja mitä olisi mahdollista oppia, kun tarkastellaan näiden kolmen jäsenmaan tilannetta. Jo tämä tehtävä asettaa vertailu oli sellainen, että tässä ikään kuin päärynöitä ja omenoita ruvettiin vertaamaan toisiinsa. On ihan selvää, että Bulgarian, Liettuan ja Slovakian hallintomallia, kun ajatellaan näiden maiden eh, taustalla oleva historia, on selvää, että hallinto ei näissä maissa toimi samalla tavalla ja samalta pohjalta kuin mitä Ranskan ja Saksan osalta voidaan sanoa. Mutta mm, meidän on kuitenkin nyt sitten lähdettävä tästä liikkeelle. Emme voi sälyttää näitä kysymyksiä ökoinstituutin harteille. Ja esittelijänä jo totean, että todellakin tehtäväasettelu oli tällainen. Ja tässä todettiin, että vertailu on vaikeaa, pitää paikkansa, mutta totean vain, että tämän me kyllä tiesimme alun alkaenkin. ei olisi perusteltua mennä sanomaan, että odotamme ja toivomme, että näissä maissa hommat hoidettaisiin samalla tavalla kuin UKssa ja Ranskassa ja Saksassa. Ei näin voi mennä sanomaan ja on selvää, että tämä on tutkimuksessakin huomioitu. Olennaista on tässä pikemminkin se, että kun huomioidaan olemassa olevat taustat ja kaikki mitä on tapahtunut ja mitä viiveitä tässä kaikkia on ollut ja äh, hinnan nousuja, niin mitä mahdollisuuksia edelleen meillä olisi, kun tarkastellaan tilannetta komission kannalta, pankin kannalta, kuinka voisimme positiivisesti pyrkiä vaikuttamaan ja viittaan tässä nyt näihin EU-elimiin joihin jäsenmaat voivat myöskin vaikuttaa eli minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia meillä olisi toimia ja toimia siten että paikan päällä sitten saataisiin optimoitua hankkeiden läpivienti. Ja päästäisiin näistä heikkouksista ja hankaluuksista eroon. Ja sitten poliittisesti tietysti meidän on tarkasteltava tilannetta eh, siten, että katsomme näitä komission määräämiä rahoituskysymyksiä kun ajatellaan seuraavaa purkuvaihetta, tuleeko tämä esitetty rahoitusehdotus riittämään vai voitaisiinko ehkä jo tässä vaiheessa havaita sellaisia hankaluuksia ja ongelmia, joiden myötä eh, on nähtävissä, että eh, viiveitä edelleenkin on näköpiirissä ja näin ollen hinnan nousua. kollega Marinescu EPP eh, e eh, ryhmässä on ollut esittelijänä. Olemme todellakin eh, kovasti keskustelleet hänen kanssaan asiasta. Hänen ryhmänsä kantaa, että 2020 loppuisi EU-rahoitus. Onko tällainen pyrkimys realistinen? Sitä on syytä tarkastella. Itse katsoisin, että siltä ei nyt todellakaan näytä, kun ajallisen horisonttiin tämän kaiken pistää itse pitäisin vuotta kaksituhatta kolmekymmentä ehkä jollain tavalla realistisempana. Eli tällaisia poliittisia arvioita tarvitaan. Voitaisiin ajatella, että tällöin esimerkiksi eh, rahoitustuki EU-sta loppuisi, mutta itse toteaisin, että silloin ei välttämättä päästä näihin poliittisiin toivottuihin päämääriin. No, tässä valiokunnassa käytävä poliittinen keskustelu, kun sitä käydään, on katsottava, eh, saadaanko tarvittavat toimet tämän varoituksen, esitetyn rahoituksen myötä hoidettua. Ja näyttäisi siltä, että 120 miljoonaa vielä jää puuttumaan No, voidaan ehkä ajatella, että ehkä eh, vasta seuraavasta MFF-puitteistosta ne saataisiin ja sitten käytäisiin poliittinen keskustelu uudelleen aiheesta ja keskustelu siitä, mm, voidaanko rahoitusta vielä järjestää ja niin edelleen. Mutta tässä vaiheessa mielenkiintoisena ja tärkeänä pitäisin sitä, mikä on esimerkiksi näiden 120 miljoonan tilanne. Voitaisiinko ne eh, huomioida, eh, kun nyt tiedetään, mikä nykytilanne on. Eli nämä ovat kysymyksiä, joita tässä on vielä tarkasteltava. Kysymyksiä, eh, jotka sitten tulevat esiin nousemaan seuraavallakin vaalikaudella. Kiitokset ja kiitokset Ehrenhauserin, että olevan paikalla. Selä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kototuisen valtuuskunta matkalla olin mukana ja voin kertoa kokemuksistani. Tulin ö, vähän sekavin miettein takaisin matkalta liittymisvaiheessa Bulgaria sitoutui siihen, että Kozlodun reaktorit ainakin osittain suljetaan. Kaksi yksikköhän on käytössä, vitonen ja kutonen, niitä laajennetaan ja seitsemännen rakentamista suunnitellaan, mutta 1 neljä siis suljettaisiin ja tätä varten Bulgarialle myönnettäisiin huomattavat rahoitustuet EU-sta ensinnäkin sulkemista varten ja myöskin näiden purkuhankkeiden jatkamiseksi. Ja tässä potissa on mukana myöskin huomattava rahasumma, jonka tarkoitus on korvata ne menetykset, jotka syntyvät sitten energiataloudellisesti näiden sulkemisten myötä energiatehokkuustoimenpiteitä varten. Näitä on ajateltu. Miten voidaan ajatella esimerkiksi muiden vaihtoehtoisten lähteiden hyödyntämistä jatkossa ja niin edelleen. Käytyjen keskustelujen pohjalta sain itse sellaisen vaikutelman, että päätös luopua ydinenergian käytöstä on asia, jota oikeastaan kukaan ei pidä hyvänä asiana. Varsin selväksi meille tehtiin muun muassa se, että ydinenergia on erittäin tärkeä osa esimerkiksi sähkön tuotannossa ollut Bulgariassa. Tästä nyt on syntynyt suuri aukko ja viiveet, eh, joita on syntynyt tässä hankkeessa. On selvää, että niitä perusteltiin eri argumentin, jotka sinällään olivat perusteltuja, mutta varsin usein eh, kuitenkin puhuttiin asioista, jotka tiedossa olisi pitänyt olla jo aikaisemmin. Puhuttiin kapasiteetin puutteesta, eh, laitteista ja niin edelleen. Mutta niin kuin tässä jo aikaisemmat puhujat totesivat, varsin monta kysymystä on vielä auki. Ja 2012 Bulgariassa käytiin keskustelua siitä, olisiko mahdollista eh, ottaa uudelleen käyttöön ainakin kaksi näistä jo suljetuista reaktoreista sähkön tuotantoa varten. Ja rea- hallitus sitten reagoi toteamalla, että on tehty poliittiset päätökset asiasta ja tietyt sopimukset on olemassa, joita ei sovi mennä rikkomaan. Ja mielestäni tämä on osoitus siitä, että halukkuus eh, tehokkaaseen toimintaan, sitä ei oikein tunnu olevan. Ja kun puhutaan vastuista ja vastuunkannosta, ja kerron nyt tässä vain omista vaikutelmistani eri tahojen edustajien kanssa keskustelin ja vaikutti siltä, että kaikki kantoivat osavastuunsa, mutta oikein mikään taho ei tuntunut olevan vastuussa sitten koko projektista. Ja tämä vähän muistutti minua hieman äh, näistä sosiaalista suhteista äh, tuolloisessa DDRssä, jossa itse olen lapsuuteni kasvanut. TTRstä äh, loikannut taloustieteilijä äh, antoi tälle nimenkin äh, järjestäytynyt vastuunkantamattomuus. Eli kaikki tekevät vähän jotain, mutta kukaan ei oikein kunnolla mitään. Ja monet kysymyksetkin jäivät avoimeksi. Vuonna 2012 eh, tämän sulku eh, urakan suurin vastuunkantaja Seraf, eh, sillä on yli 600 työntekijää ja sitten rakennuksilla ehkä 35 ihmistä on töissä enintään. polttoytimet kuljetettiin eh, Venäjälle, eh, koska ei ollut omaa toimituspaikkaa ja avoimeksi jäi kysymys siitä, mitä niiden kanssa tehdään loppujen lopuksi, mikä on loppusijoituspaikka. Tämä kaikki eh, jäi auki ja vastuukysymykset myöskin tämän kysymyksen tiimoilta. Ja kaikki tämähän maksoi myös melko lailla paljon rahaa. Ja tämän tyyppisiä esimerkkejä voisi esittää useampiakin. Ja kysymys sitten siihen, nämä yli 200 miljoonaa eh, energiatehokkuustoimiin tai muiden energiamuotojen kehittelyn esitettyjä varoja. Tähänkään kysymykseen ei oikein kunnon vastausta onnistuttu saamaan. Ja kun kysyttiin sitten kansalaisjärjestön edustajilta tästä asiasta. Tällöin vastaukset olivat melko lailla negatiiviset sen suhteen, miten nämä tahot olisi huomioitu. Eli kaiken kaikkiaan kokonaisvaikutelmakseni jäi se, että niin kuin Saksankin esimerkki on osoittanut, kun ulkopuolista rahoitusta myönnetään tiettyjä tehtäviä varten, niin Tällöin tietysti lähdetään liikkeelle siitä, että toivotaan, tähän astikin on mennyt hyvin, toivotaan, että kaikki sujuu hyvin ja onnistumme löytämään hyvät selvitykset ja asiat jatkossakin hoituvat hyvin. Ja sitten Joo, vuonna 1987-1989. kommentoitiin kysymyksiä ja viranomaiset totesivat, että rakenteet on säilytettävä. En tiedä, kaiken kaikkiaan jäi vähän epämääräinen olo kokonaistilanteesta. Ja on muistettava kuitenkin se, että veronmaksajan varoja on jo sievoiset summat maksettu. Ja mm, olisi tärkeää, että kiinnittäisiin huomiota siihen, mihin tällaisia varoja käytetään. Ja, vielen dank, äh, Kiitokset Selä. Äh, Näin on saatu puheenvuorokierros käytyä. Kysymyksiä tuli aika monta tässä myöskin arvioita esitettiin. Muutama kysymyskin. En tiedä, herra Schmidt, haluatteko kommentoida nyt? Teillä olisi siihen hyvä tilaisuus. Ja, vielen Dank. Äh, ich zu den Details, die hier als Vorwürfe äh, in den Raum gestellt wurden. Tässä kysyt esitettiin ja syytöksiäkin esitettiin. Mielellään esittäisimme vastauksemme saa kirjallisesti, koska näin voimme esittää kunnolla perustellut vastaukset. Nyt on vain vähän aikaa jäljellä ja täällä on sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät kaikkia yksityiskohtia hankkeeseen liittyen tunne, eli ei ehkä kannata näihin yksityiskohtiin täällä mennä, mutta mielellään ilman muuta reagoimme ja vastaamme, vastaamme kysymyksiin ihan niin laajasti ja yksityiskohtaisesti kuin haluatte. Keskustelu kuitenkin osoittaa, esitti sen ja tästä olen kiitollinen. Eli ymmärsin, että meidän tehtävämme oli esittää parannusehdotuksia, ehdotuksia, miten eh, tilannetta voitaisiin parantaa. On selvää, että me mitään säännöksiä eh, voi mennä esittämään esimerkiksi sen suhteen, miten yhteisrahoitus voitaisiin hoitaa. Mutta jos tällaiseen menettelyyn halutaan mennä ja jos halutaan mahdollisimman tehokkaasti toimia, kun Euroopan unioni ja jäsenmaa yhdessä pyrkivät siihen, että hanke saadaan hoidettua mahdollisimman tehokkaasti, niin silloin voitaisiin ajatella jonkinlaista tämän tyyppistä kannustinta, jotta sitten maa, joka näistä tuloista hyötyy, voisi myös kokea saavansa ihan omaa hyötyä näiden hankkeiden myötä. Ja tämä tietysti sitten rohkaisisi maata myöskin tehostamaan toimintaa. Ja tämä oli yksi taustalla ollut ajatus, jota esitimme, kun mietittiin sitä, miten tehokkuutta voitaisiin parantaa. Ja se, mitä herät Selleri äsken kuvasi sosialistisena vastuunkantamattomuutena. No, tämän tyyppisiin yhteyksiin mekin törmäsimme Bulgariassa, Slovakiassa. Sitten eh, huomasimme, että lähestymistapa oli ihan toisenlainen. Huomasimme, että järjestöt eh, näkevät omana tärkeänä tehtävänä sen, että hoidetaan nämä purkutoimet kunnolla. Mutta helppohan tämä ei ole ja näin on aina. Mutta miten nämä ongelmat hoidetaan? Reagoidaanko niihin naivisti vai hoidetaanko riskihallintotoimet kunnolla ja ennakoivasti ja otetaan ne suunnitelmin mukaan, niin tässä vielä parantamisen varaa olisi. Ja kun riskihallinnosta puhutaan, niin tässä nimenomaan näkisimme parantamisen varaa. Ei saisi reagoida naivisti tämän tyyppisiin yllätyksiin. Ja jos yhtä yhtiöpohjaisesta filosofiasta lähdetään liikkeelle tai tietyistä yrityksen toimintaperiaatteista. Jos nämä aspektit huomioidaan jo näissä perusperiaatteissa, niin silloin ei törmätä suuriin yllätyksiin, jos esimerkiksi törmätään tilanteeseen, jossa hankeviiveitä tai muita vastaavia ilmenee. Eli olemme varsin huolella tarkastelleet näitä parannusehdotuksia, jotka olemme esittäneet emme suinkaan ole niitä tempaisseet mistään oppikirjasta, taloustieteiden perusoppikirjasta. Enkä ole itse esimerkiksi koskaan tämän tyyppisiä opuksia edes lukenutkaan. Ja tässäkin tutkimuksessa lähdin liikkeelle siitä, että saisimme kattavan hyvän yleiskuvan tilanteesta ilman muuta siten, että olemme yhteydessä riittävän moniin tahoihin ja tältä pohjalta sitten omat ehdotuksemme laatisimme. Jos tässä jostain oppikirjatieteestä puhuttaisiin, niin silloin kyllä ollaan ihan väärässä osoitteessa. Eli meidän tutkimuksessamme lähdemme liikkeelle siitä, mitä tietoa ja kokemusta meillä tällaista purkuhankkeista itsellämme on, ja sitten lähdemme liikkeelle siitä, mitä olemme eri kohderyhmiltä saaneet kuulla. Ja kun te päätöksiä teette, niin on syytä muistaa, että e, varat, jotka myönnetään, e, myönnetään näihin purkuhankkeisiin, veronmaksajien varoista. Selvää on, että tällaiset varat tulisi käyttää parhaalla mahdollisella tavalla ja omien ehdotustemme ja suositustemme myötä olemme pyrkineet tässä oman panoksemme esiin tuomaan. Kiitos. Slovakian pysyvän edustuston edustaja on paikalla ja haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin lyhyesti kommentoida analyysiä. Slovakian viranomaiset tällä hetkellä tarkkailevat eh, tätä koko tutkimusta ja koska kysymys on niin monimuotoinen, emme voineet vielä kommentteja antaa, mutta me tulemme kirjallisesti tulevina päivinä antamaan kommenttimme, joten saatte meidän yksityiskohtaiset vastauksemme. Kiitoksia. Äh, Kiitos. Lopuksi käyn vielä tilintarkastustuomioistuimen puolen. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ette. Entäpä sitten komissio? Haluaisiko komission edustaja vielä käyttää puheenvuoron? Jos haluatte, olkaa hyvä. Just on a general note. Yleinen huomio. Luonnollisesti me olemme avoimet keskustelulle ja teknisen tiedon vaihdolle. Jälleen kerran raportin suositukset ovat meille perustuneet, meidän mielestämme perustuneet nyt liian monelle kyseenalaiselle olettamukselle. Mutta kaikki lisätieto tai kirjalliset vastaukset, jotka voivat valaista meitä liittyen tähän sisältöön ja siihen, kuinka työ on toteutettu, ovat hyvin tervetulleita. Kiitoksia. Kiitos. Esittelijä vielä, olkaa hyvä. Yhteenvedonomaisesti työhän tässä vielä jatkuu. Olemme käyneet paikan päällä näissä kaikissa paikoissa ja Öko-instituutin tutkimus on saatu ja sitten EU-toimielinten ja kansallisten eh, viranomaisten suuntaan tullaan tämä myöskin huomioimaan ja katsotaan, minkälaisia mahdollisuuksia ehkä olisi eh, huomioida tai toteuttaa nämä ekoinstituutin esittämät suositukset. Ja sitten tietysti poliittisia johtopäätöksiä tarvitaan. Koordinaattoreiden kokouksessa varmasti asiaan vielä palataan. Ja nämä vielä jäljellä jääneet kysymykset ovat tässä yksi osa-alue. On myöskin katsottava, miten parhaalla mahdollisella tavalla nämä työt kannattaa hoitaa. Oma mietintö ensi vuoden puolella ehkä, mutta en ole tästä ihan varma, koska tähän astiset oma-aloitemietinnöt tai mietintö, joka tehtiin, tuntui esittävän enemmän kysymyksiä kuin vastaavan niihin. Mutta on tarkasteltava asiaa myöskin sen suhteen, miten nämä kaksi kyseiseen tulevaa parlamentin valiokuntaa tätä asiaa tulevaisuudessa tarkastelevat. Ja kaksoisjäsenyys koska monet ovat kummassakin valiokunnassa jäseninä. Tietysti mahdollistaa sen, että voidaan katsoa, mikä on näiden 250 miljoonan tilanne näiden seitsemän vuoden aikana. Ja sitten tietysti teollisuusasioista vastaava valiokunta tarkastelee näitä kysymyksiä, se on selvä. Eli asian käsittely on vielä kesken ja on mietittävä, miten tässä olisi järkevintä menetellä komission vastuuvapaus arvoa tässä ensimmäisen eh, aspektin, mutta se pelkästään ja yksin ei riitä. Kiitos. Näin saatiin tämäkin esityslistan kohta käsiteltyä. On katsottava tietysti, mitä poliittisia johtopäätöksiä tehdään eh, tehtyjen vierailujenkin pohjalta. Kiitokset nyt ähm, komissiolle siitä, että jatkossakin olette valmiit käymään ähm, yhteydenpitoa asiasta. Ja kiitos vierailijoille, kiitos herra Schmidt. Ja tähän päättyy aamupäivän osuus. Jatkamme iltapäivällä kello 15.